Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for another interesting round of hearings. Kollegat, käynnistämme taas mielenkiintoisen kuulemisen. Ensimmäinen kohta esityslistalla on ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Voimme hyväksyä esityslistan ilman muutoksia. Kiitos. Sitten ilmoitusasioita. Meillä on tulkkaus käytössä tänään 19 eri kielelle. Tämä kokous tavan omaisesti välitetään myös suoratoistona internetissä. Sitä voi seurata internetin kautta parlamentin kotisivulta tai Euroopan TV-kanavan kautta. Euroopan parlamentti toteuttaa paperitonta parlamenttia. Näin ollen kaikki asiakirjat on toimitettu ainoastaan sähköisessä muodossa. Kolmas kohta, pöytäkirjojen hyväksyminen EMIS-valiokunnan kokouksesta 10. ja 11. lokakuuta ja 17. 20. lokakuuta. Pöytäkirjat ovat saatavissa verkossa. Jos kommentteja ei ole, niin katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Kiitos. No sitten varsinaiseen kuulemiseen. Ensimmäisenä Karl Falkenberg, entinen pääosasto Envin pääjohtaja komissiosta. Haluan kiittää häntä siitä, että hän on ottanut vastaan kutsumme. Karl Falkenberg on kutsuttu valiokuntaan asiantuntijana EUn päästölainsäädännön osalta ja myös täytäntöönpanon osalta, kun ajatellaan ilmanlaatustandardien täytäntöönpanoja, erityisesti kun ajatellaan saasteita ja autoilualaa. EU:ssa. Kaikki kollegat ovat saaneet sähköpostilla vastaukset alustaviin kirjallisiin kysymyksiin, joita Falkenbergille olemme esittäneet. Nämä asiakirjat löytyvät myös valiokuntakansiostanne. Meillä on nyt tunti 40 minuuttia aikaa tälle kuulemiselle. Alkuun Karl Falkenberg saa puheenvuoron ja hän voi esittää alustuspuheenvuoron. 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja hyvät EMIS-tutkintavaliokunnan jäsenet. Kiitokset tästä mahdollisuudesta saada selkeyttää omaa rooliani pääjohtajana EUn ympäristöpääosastossa komissiossa. Minun jaksoni oli hyvin pitkälti samanmittainen kuin komission jäsen Potocnikin, jota te olette kuulleet. Ja minun kaudellani myös äh, komission jäsen Stavros Dimas aloitti, joka keskittyy hyvin pitkälti ilmastonmuutosasioihin ja päättyy sitten komission jäsen Karmenu Vellaan kesällä 2015. En halua käyttää liian paljon aikaa vaan viittaisin ennemminkin Janes Potocinikin hyvin merkittävään poliittiseen arvioon. Me olemme todellakin tehneet läheistä yhteistyötä, kun me pyrimme saamaan aikaan parempaa ilmanlaatua ja teemme myös yhdessä töitä, jotta saataisiin paremmin täytäntöön pantua EUn ympäristölainsäädännöstä tärkeimmät osat. Täytäntöpano alkaa sillä, että että lainsäädäntö itsessään on laadukasta ja selkeää. Tämä on haaste yhä vielä komissiolle, mutta vielä enemmän kahdelle lainsäätäjälle, eli parlamentille ja neuvostolle. Toisekseen se vaatii selkeää ymmärtämystä siitä, miten yleinen lainsäädäntö, joka sitoo kaikkia EUn jäsenvaltioita sen 500 miljoonan kansalaisen eduksi. Miten se täytäntöön pannaan ja kuka tätä lainsäädäntöä täytäntöön panoo? Lähipäätösperiaate on järkevä, mutta 28 jäsenvaltion viranomaisille täytäntöön panna tätä lainsäädäntöä samalla intensiteetillä vaatii tämä yhtäläisiä täytäntöönpanosääntöjä. Ympäristön alueella kansalaiset eivät usein tee paljon muuta kuin, että ilmoittavat, että komissio ei ole kyennyt, ilmoittavat komissiolle, että jäsenvaltiot eivät ole kyenneet täytäntöönpanomaan lainsäädäntöä. Ja ympäristö on nimenomaan se sektori, mistä tulee kaikkein eniten huomautuksia tuomioistuimeen komissiolta jäsenvaltiota vastaan ja useimmiten nämä ovat perustuneet siihen, että kansalaiset ovat valittaneet. Me olemme kehitelleet parempaa valvonta laitteistoa yhdessä niin, että kansalaisilla olisi mahdollisuus myös kääntyä tuomioistuinten puoleen. Mutta tätä ei ole viety päätökseen. Minä olen tietoinen, kuten niin monet muutkin toimijat, siitä, että tässä on epätasapainoa laboratoriotestien ja todellisten päästöjen välillä. Minulle on tarjottu tähän kolmea selitystä. Ensinnäkin, että yksittäisten autojen päätöt liittyvät myös kuljettajien asenteisiin. 30 prosenttia polttoaineen käytöstä ja saasteista voidaan, sel, voidaan selittää tällaisen niin kutsutulla ekoajamisella. Toisekseen laboratorioolosuhteissa on ollut hyvin valvottu ympäristö. Kolmanneksi on mahdollista selittää, miksi yksittäiset autot mahdollisesti ovat puhtaampia, mutta kuitenkin ilmanlaatu on yhä vielä huono monissa EUn kaupungeissa. Minulle se, että meillä ei ole ollut parannusta NOx-tilanteessa, ilmanlaadussa on ollut suuri huolenaihe ja minä ja kollegani DG Envissä olemme tämän usein ottaneet esiin. Kuljetussektori on hyvin suuri vaikuttaja tässä saastuttamisessa ja sitten yksittäiset äh, kotitaloudet äh, ja kolmanneksi teollisuus, maatalous sekä myös äh, tavallaan tuotu, ilman mukana tullut saaste. Joten alusta alkaen DG Envi on vaatinut autoille tiukempia päästörajoja sekä tehokkaampia todellisten päästöjen valvontaa. Me huomioimme Kaars 2020 tiedonannossa tämän ja keskityimme siinä ähm, täytäntöönpanon aikatauluun. Me halusimme, että hyväksytään nämä äh, todellisen ajon päästöt äh, ja Kars 2020 ohjelmassa asetettiinkin aikataulu näille päästötesteille, jotka tehtäisiin Euro 6-normin mukaisesti. Ja tämä tapahtuisi siis syyskuussa 2014. Meillä olisi pitänyt olla ehdotuspöydällä jo vuoden 2013 lopussa, jotta tämä määräaika olisi saavutettu normaalin menettelytavoin. Tekninen työ vei huomattavasti pitempään ja se, ja se selittää myös minun kirjeeni Kalehalle ja äh, ICCT-tutkimuksessa äh, todettiin vielä huomattavasti suurempia äh, epätasapainoja ja kysy, siinä kyseenalaistettiinkin se, että euro 6 autojen mittaukset tehtiin laboratoriotesteissä. Kysymys on nyt siitä, että voiko täytäntöönpano asetus oikeuttaa tämän normin, joka sen on tarkoitus taata. Jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden vastuussa olevat viranomaiset, heidän olisi pitänyt käyttää toisenlaisia valvontamenetelmiä. Minä toivon, että että kaikki jäsenvaltioiden toimijat ja toimielimet vetäisivät oikeanlaiset johtopäätökset tästä dieselpäästöskandaalista ajatellen tulevaisuutta. Minun oma johtopäätökseni on se, että lainsäädäntö yksin ei riitä. Me tarvitsemme myös vahvaa itsenäistä valvontaa, eh, jotta kaikki täytäntöön pannaan tehokkaalla tavalla. Ja täytyy myös mahdollisimman nopeasti reagoida, mikäli löytyy ongelmia. Kiitos. Uh, Kiitos, herra Falkenberg. Ensimmäinen kysymyskierros. Lähdemme liikkeelle esittelijöistä ja tämän jälkeen poliittisten ryhmien edustajat. Kaikilla on puheaikaa viisi minuuttia. Kerpalandi, olkaa hyvä. Mr. Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Falkenberg siitä, että olette paikalla. Hienoa nähdä teidät taas parlamentissa. Kysymykseni liittyy seuraavaan. Kun olen katsonut komission tiedonantoja suurimmilta osin, joko lausuntoja täällä tai kirjallisia kannanottoja, niin linja on johdonmukainen. Sitä samaa. Saman aikaan me tiedämme, että vuosikausia tietyt osat komissiossa ovat käyneet taistoa tässä asiassa. Sähköpostin vaihdoista, kirjeenvaihdoista, esimerkiksi teidän kirjastanne kollegalleni Kolehalle olemme nähneet ja myös komission jäsenelle tai Jaanille kirjoitetusta kirjasta olemme nähneet näitä tietoja. Voisitteko kertoa, mitä sisäisesti komissiossa tapahtui ja kuinka paljon tästä kaikesta oli tiedossa? Nyt yritys, ilmasto, ympäristöpääosastot ovat käyneet äh, näkemysten vaihtoa myös yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa aina vuodesta 2008 lähtien. Ja silloin jo epäiltiin, että estolaitteita oli käytössä. Sitten on hyvin vaikea tehdä eroa toisaalta estolaitteiston ja toisaalta tämän testisyklissä huijamisen välillä. Kenties voisitte kertoa hieman paremmin siitä, mitä tapahtui ja millä tasolla. Yes, Mr. Um, Your, your question goes, goes back effectively to a time before my uh, arrival as a director. Niin, tämä liittyy oikeastaan pidempäänkin ajanjaksoon kuin siihen, kun minä olin pääjohtajana. Monille kollegoille ympäristöpääosastossa oli hyvin selvää noina aikoina, että ongelma oli toisaalta laboratoriotestien ja toisaalta taas todellisten ajonaikaisten päästöjen mittaamisen suhteen. Meillä oli Euro 5 normit. Todennäköisesti voimme palata aina vuoteen 2005 saakka taaksepäin. Selvää ei ollut se, missä määrin tällaisia eroja oli. Ja aivan niin kuin johdantopuheenvuorossani totesin, annettiin selityksiä sille, miksi näin käy. Auto, antaa päästöjä eri tavalla riippuen siitä, miten sitä käytetään. Eli ei koskaan päästä siihen tilanteeseen, että kaikki autot kaikissa ajo-olosuhteissa päästäisivät täysin samanlaiset päästöt. Eli pientä eroa joka tapauksessa tapahtuu, tämä on aivan normaalia. Noin 30 prosenttia on selitetty ja voitaisiin selittää jossain määrin säästeliällä ajotavalla, niin, ajotavalla niin sanotulla eco-drivingilla, silloin kun kuljettaja yrittää ajaa hieman järkevämmin, säästeliäämmin. Sitten ympäristöpäätöstössä ryhdyimme tutkimustoimiin yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa, jotta saisimme selkeyttä siitä, mistä nämä erot johtuvat, jotta ymmärtäisimme niitä paremmin. Alusta saakka ympäristöpääosasto on kyllä perehtynyt näihin. Me havaitsimme, että ilmanlaatu, josta me vastaamme, ei parantunut kaupungeissamme. Me siis perustimme tutkimuksen, aloitimme tutkimuksen ja siitä saimme merkkejä siitä, että näitä eroavaisuuksia oli. Näitä eroavaisuuksia oli hyvin vaikea selittää. Näinä aikoina itse en ollut nähnyt enkä ollut pohtinut sitä, että voi olla, että on aivan selkeästi laittomia käytäntöjä käytössä. Paras analogia oikeastaan, jota tässä voin käyttää, on on verolainsäädäntö. Sielläkin pyritään optimoimaan tilanteita. Eli yksilöt, jotka joutuvat veroja maksamaan, pyrkivät löytämään jonkinlaisen perustelun, jonka pohjalta veron määrää voitaisiin pienentää. No. Eli siis juridisesti oikein, mutta moraalisesti ei niinkään. Ää... No, suuri kysymysmerkki ainakin näihin moraalisiin perusteluihin kun puhumme kuitenkin juridisesta täytäntöönpanosta, lain mukaisesta täytäntöönpanosta, niin näin ollen alusta saakka keskityimme siihen, että meidän on poistettava kaikki epäselvyys vielä yksi kysymys ennen kuin viisi minuuttia kuluu loppuun. Täytyy olla hyvin turhauttava asema teillä pääosasto, ympäristöpääosastossa, koska halusitte parantaa tilanneen, mutta tämä ei toiminut. Ja jo 2011 tutkimuskeskus totesi, että penssiä pitää käyttää. Ja sitten työryhmä vielä teki kaksi vuotta työtä, jotta löydettäisiin vaihtoehto penssille tälle päästöjen mittausjärjestelmälle. Ja sekin hidasti menettelyä. Tuliko koskaan sellainen tunne teille, että olisi ollut tiettyjä tahoja, esimerkiksi autoalan huono jama, jotka katsoivat, että talouskysymykset ovat paljon tärkeämpiä kuin ilmanlaatuun liittyvät seikat, eikä niinkään viitattu näistä juridisista rajoitteista. Tämä oli selkeästi sellainen ajanjakso, jolloin taloushuolet olivat vallalla. Varmasti myös monet parlamentin jäsenet muistavat, että kun teimme ehdotuksia ilmanlaadun osalta, niin jouduimme vakuuttelemaan ihmisiä siitä, että ilmanlaatuun liittyvät näkökohdat ovat tärkeitä asioita ja niihin on puututtava myös hyvin vaikeina taloudellisina aikoina. Kyllä varmasti oli sellaisia hetkiä, että turhautumistakin oli. Toisaalta näimme, että ryhdyttiin toimiin. Meillä oli tiedonanto, k 2020 esimerkiksi, jossa oli toimintasuunnitelma. Olen tehnyt kovasti työtä, jotta tämän toimintaohjelman pohjalta sitten täytäntöönpanoa vietiin eteenpäin. Loppujen lopuksi emme päässeet aivan maaliin Eli todellisen ajonaikaisten päästöjen testit olisi pitänyt saada valmiiksi silloin, kun euro 6 normi otettiin 2014 syyskuussa käyttöön. Valitettavasti jouduttiin sitten aina vuoteen 2015 saakka ennen kuin tämä oli valmis. Yhdessä komission jäsen Potocnin, Potocnikin kanssa ja komission kollegoiden kanssa totesimme, että tahtia täytyy nopeuttaa ja tämä oli kyllä kasvava huoli mielessämme. Our second rapporteur is... Kiitos. Seuraava esittelijä ei ole vielä tullut, eli siirrymme herra Kisikeen. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset äh, pääjohtajalle, että tulette tänne vastaamaan. Meidän esittelijämme on tuolla vielä lentokoneessa ja äh, esittää sitten kysymyksen, mikäli se on mahdollista. Äh, te tiedätte, että suurin osa autoista on diiseleitä Euroopassa ja USAssa tilanne on täysin erilainen. Dieselajoneuvot ovat siellä vain kolme prosenttia kaikista auton myymisistä. Miten te selitätte tämän eron? Uskon, että tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, että Euroopassa on toimittu tiedostetummin äh, ilmastonmuutoksen parissa. Diesel oli aikoinaan tehokkaampi järjestelmä, joka aiheutti myös vähemmän CO2-päästöjä ilmakehään. Ja uskoakseni tähän vaikuttaa luonnollisesti myös verotukselliset kannustimet, jotka johtivat siihen, että viimeisen 25-30 vuoden aikana autokanta siirtyi diiseliin päin. Se liittyy hyvin pitkälti siihen, että me yritimme reagoida ilmastonmuutokseen ja ehkäpä meidän olisi pitänyt äh, olla hieman varovaisempia sen suhteen, että tämä ilma, jota me kaikki hengitämme sisään ja ulos kaupungeissamme ja maaseudulla, dieselpäästöt äh, ja NOx-päästöt ja äh, partikkelipäästöt olisi pitänyt paremmin huomioida. Olen arviona kanssa samaa mieltä. Euroopan ympäristöpolitiikalle monien vuosien ajan CO2-päästöjen vähentäminen oli keskiössä ja jätettiin sitten huomiotta NOx-päästöt. Autoteollisuus luonnollisesti myös suuntautui CO2-päästöjen vähentämiseen ja se on mahdollisempaa helpommin diiselillä, kuten te sanoitte. Meillä on siis eurooppalainen ympäristöpolitiikka, joka tavallaan ainakin osittain ympäristöpolitiikkamme johtui tähän, tähän, johti tähän tilanteeseen. No en nyt tiedä, onko meillä, voimmeko puhua vastuusta, mutta uskon tokikin, että meidän pitäisi ehkä vielä selkeämmin kuin mitä teimme selväksi se, että diesel autoilulla on myös suuria haittavaikutuksia. Jos ajatellaan CAR 2020 tiedonantoja ja luette sen, niin sieltä näkee hyvin selkeästi, että me pyrimme myös toimintaohjelmallamme vähentämään NOx päästöjä ja hiukkaspäästöjä ja huomioimme, että asia on saatava hoidettua. Eli ei pitäisi olla selkeästi yhtä teknologiaa vastaan ja toisten puolesta, mutta suuren, suuri yleisö on tämä näin ymmärtänyt ja myös ottaen huomioon kaikki nämä verohelpotukset, joita annettiin jäsenvaltioissa, ovat olleet kannustimia siihen, että ihmiset ovat ostaneet dieselautoja. No nyt on nähtävästi käännekohta, jossa liikkuvuus tulee muuttumaan. Täällä valiokunnassa meillä oli kaksi viikkoa sitten Alasaksin talousministeri herra Liis. Ja Saksassa on vuonna on, ollut on tehty tutkimus, jonka perusteella polttomoottoreista luovuttaisiin. Vihreät vaativat tätä Saksassa huolimatta siitä, onko se mahdollista vai ei. Tämä oli oikeastaan vain tällainen testitutkimus mutta Franz Indra Viinistä, joka on moottori ja tutkiva tohtori, sanoi, että polttomoottorit tulevat olevan seuraavat, äh, seuraava sata vuotta olemaan kilpailukykyisiä. CO2 äh, äh, päättyy päästöjä voidaan vähentää kaikkein eniten sillä, että polttomoottorit, joita on jo parannettu, että niitä parannetaan vielä enemmän. Eli siis moottoritekniikka, professori sanoo näin. Mitä mieltä te olette tästä väittämästä? No minä en ole mikään tekniikan asiantuntija, vaan kansantaloustieteilijä ja sen vuoksi en lähde tässä nyt väittämään tekniikan professoria vastaan. Tärkeää on, että että myös sähkömoottoreissa pitäisi miettiä sitä, mistä sähkö tulee ja millä tavalla tämä sähkö tuotetaan. Sitten voidaan miettiä, mikä on kaikkein järkevin. Kiitoksia. Sitten seuraava. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Falkenberg, olette tänään paikalla. Aivan lyhyesti puuttuisin näihin edellisiin kysymyksiin kansalaisjärjestöt, ympäristöjärjestöt, tekniset asiantuntijat ovat sanoneet, että teknologia on kyllä olemassa niin, että sekä hiilidioksidi- että typenoksidipäästöjä voidaan leikata. Onko teillä tähän kommenttia ratkaisua? Um, my understanding is that... Minä ymmärtäisin, että teknologia on kyllä olemassa. Olen toistuvasti nähnyt, että yritykset ja henkilöt ovat osoittaneet, että puhtaita autoja voidaan valmistaa. Kun katson ICCT-tutkimusta, niin ainakin kaksi testattua autoa täytti vaatimukset. Minun oma arvioni on, että teknologia on kyllä olemassa. Thank you. Um... Kiitos. Tämä valiokunta siis perehtyy uh, lain porsareikiin ja siihen, miten nykyistä lainsäädäntöä voitaisiin parantaa ja miten nykyinen lainsäädäntömenettely on sujunut. Te määrittelitte hyvin selkeästi sen, minkä katsotte olevan niin sanottua testisyklissä huijaamista. Voitteko antaa tästä mitään esimerkkejä? Uh, I must admit that I was never... Täytyy myöntää, että en ole koskaan ollut testilaboratoriossa. Ne tarinat, mitä minulle on kerrottu, ovat kuvailleet erityisiä renkaita, jotka ikään kuin rullaavat helpommin kuin renkaat normaali ympäristössä todellisessa ympäristössä. Taikka sitten ohjelmointi sillä tavalla, että kiihdytys on paljon pehmeämpi kuin mitä se todellisessa ajoissa voisi koskaan olla. Tällaisia esimerkkejä olen kuullut. Um, maybe some of us could drive. Kenties jotkut voisit, voisivat tähän tyyliin ajella oikealla autolla. Minua kiinnostaa estolaitteen määritelmä tässä asetuksessa. Se sisältää sen, että mikä tahansa muuttuja, jonka tarkoitus on moduloida tai muuttaa, viivästyttää tai deaktivoida osa päästöjen, päästöjärjestelmää. Jos tällaisen järjestelmän hienosäätö on myös testisyklissä huijaamista, niin mikä on sitten tuning ja modulating sanojen välinen ero. Tuning on hienosääntöä ja se teidän mielestänne on siis testisyklissä huijaamista eikä estolaitetta. Minä en ihan näe näiden kahden välistä eroa. I think there will be many, many people. Varmasti monet tässä ovat vaikeassa tilanteessa. Minä olen tätä lainsäädäntöä lukenut moneen kertaan viime vuosien aikoina ja ei minulla ole mitään selkeitä vastauksia. Se, miten Gerbrandi asian näki, kun yritti perehtyä siihen, onko eroja toisaalta juridisissa, oikeudellisissa ja toisaalta moraalisissa velvoitteissa, niin kenties tätä kautta voidaan näitä eroja selittää. Minä ymmärsin niin, että kun ajatellaan kansallisten testilaboratorioiden ja viranomaisten velvollisuuksia silloin, kun ne hoitavat tyyppihyväksyntää, niin valvottaisiin sitä, että eh, testien juridista pohjaa nimenomaan valvottaisiin. En epäillyt mitään laittomia menettelyjä ennen kuin sitten toiselta puolelta Atlanttia saimme tiedon, että näin todella oli tapahtunut. Kiitos. Viime viikolla sitten kuulimme, että tätä tietoa on myös pyydetty jäsenvaltioista. Eli sellaistahan voidaan pyytää vain siinä tapauksessa, että sitä on jo olemassa. Muutoin se olisi aivan turhaa. No sitten vastauksena kysymykseen neljä. Totesitte, että tämä todellisten ajonaikaisten päästöjen mittaaminen viivästyi ja jäsenvaltiot olivat tyytymättömiä kokouksen joka järjestettiin lokakuussa 2014. Mistä jäsenvaltioista on kyse ja mitkä niiden vastalauseet olivat täsmällisesti? I think the, the, the specific, uh... Vastustus liittyi siihen, että tuon vuoden kesäkuussa ennakoitiin, että lokakuun kokouksessa tehtäisiin ehdotus todellisista ajonaikaisista päästöistä. Sitten kun agenda julkaistiin, niin tätä kohtaa ei edes esityslistalla mainittu. Jos muistan oikein, niin nämä jäsenvaltiot olivat Saksa, Alankomaat, Tanska ja neljäs vielä, joka nyt ei tule mieleen. Okay. Oliko yhdistynyt kuningaskunta se maa? Ei käsittääkseni ollut yhdistynyt kuningaskunta. Uh, next uh, speaker is... Ja seuraavaksi sitten edustaja Federer. Feder. Being here with us today. Uh, uh, Kiitokset siitä, että olette täällä tänään ja autat meitä, autatte meitä tässä tekevässämme työssä. Ensimmäinen kysymykseni on, että kun autojen päästöjä koskeva lainsäädäntö lähti eteenpäin komissiosta, niin riippumatta pääosastosta, onko oli, oli, lähdettiinkö siitä, että pitää päästä lävitse laboratoriotesteistä vai että lainsäädännössä vaaditaan todellisia, todellisen tilanteen testejä? Koska teollisuus ainakin on suhtautunut tähän niin, että täytyy vain läpäistä suhteessa testit. Ja kun me ostamme esimerkiksi turvaistumia lapsillemme autoon, me vaadimme, että nämä turvaistuimet toimivat todellisessa äh, onnettomuudessa ja kun me ostamme myös äh, vaikkapa äh, laskuvarjon, että sekin toimii tositilanteessa, niin eikö lainsäädännön pitäisi olla niin, että ei ole kysymys vain laboratoriotesteistä, vaan todellisista ajonaikaisista testeistä. Eli kysymykseni liittyy siihen ajanjaksoon joka oli jo huomattavasti ennen kuin minä siirryin tänne ympäristöpuolelle. Te kysyitte, mitä silloin ajateltiin, kun tämä täytäntöönpano asetus tehtiin. En osaa siihen sanoa mitään, mutta käsittääkseni tämän täytäntöönpano-asetuksen tarkoitus oli määritellä näitä teknisiä edellytyksiä laboratoriotestaukselle ja sille, millä tavalla teollisuus voisi osoittaa, että euro 5, euro 4 normi täyttyy heidän autoissaan niin, että autot voitiin tyyppi hyväksyä. Mutta en ollut mukana, eikä minulla ole tietoa, minkälaisia keskusteluita silloin käytiin. Olemme puhuneet jännitteistä ja Esittelijä Gerbrandi puhui tässä myös DG Envin, Enterprisein ja Growthin välisestä jännitteistä. Koko tämä prosessi Koko tämä projekti VLTPssä, se halusi nähtävästi myöhästyttää koko tuota prosessia, koska tämä kesti niin kauan. Voisiko tämä olla selitys tälle, miksi se kesti niin kauan? En usko, että keskustelut pääosastojen välillä olisivat vieneet kaikkein eniten energiaa, koska koko tämä prosessi, josta äh, DG, silloin Enterprise, nykyinen Grow, äh, oli vastuu DG, jossa oli siis tekninen komitea, jossa oli jäsenvaltioiden asiantuntijat mukana, ja tämä prosessi vei huomattavasti enemmän aikaa ja ponnisteluita kuin se, että selvitettiin tilannetta ja näiden kahden DGn välillä. Toki tässä on ollut erilaisia näkemyksiä, näkökantoja, eri tasoja ja kävin usean otteeseen keskusteluja Kalehan kanssa varmistaakseni, että asia hoidetaan järkevällä tavalla ja meidän on pakko päästä eteenpäin, mutta kuten selitin, yritin saavuttaa tämän prosessin toiminta suunnittelman määräaikojen puitteissa ja tämähän oli joulukuu 2014 ja eh, yhtä aikaa piti sitten täytäntöönpanoa viimeis, täytäntöönpano viimeisin euro 6 normi. Ja niin on sitten pitänyt tapahtua yhtä aikaa ja minä tein hyvin paljon työtä 2012-2013, jotta eh, ihmiset olisivat tietoisia tästä aikataulusta ja että vauhditettaisiin työtä. 90-luvun eh, lopusta lähtien tähän päivään asti kun meille ilmeni tämä estolaitteiden käyttö. Ja on, onhan meillä ollut koko ajan tietoa siitä, että tässä on jotain ollut vialla. Eikö ole mitään automaattista mekanismia komissiossa, että kun tällaisia raportteja tulee, että ryhdyttäisiin välittömästi tekemään työtä tämän asian kanssa, vai jatkuuko tilanne vain niin kuin ennestäänkin ja käsitellään vain niitä asioita, jotka oli jo aikaisemmin. DG-ympäristö käynnisti yhteisessä tutkimuskeskuksessa tutkimuksen heti, kun saimme ensimmäiset todisteet. Testejä tehtiin todellisissa, ajonaikais, todellisissa ajoissa ja, ja esitimme nämä testitulokset muille pääosastoille, joiden kanssa teimme yhteistyötä ja lokakuussa 2014 minä sain tietää näistä dramaattisesti suurimmista eroista kuin mitä ICTT-tutkimus oli esittänyt. Joten kun minä sain tietää näistä eroista, niin me todellakin yritimme tässä tuplatarkistaa ja, ja myös painostaa kohti todellisen ajon aikaisia päästötestejä. Seuraavaksi edustaja Lopes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Herra Falkenberg, olette tulleet tänne meidän keskuuteemme tänä päivänä. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin antavat ymmärtää, että te olette sitä mieltä, että Envi-pääosasto tiesi jo ennen kuin tämä kaikki, kaikki alkoi jo 2009 nämä suuret erot ja niiden olemassaolon, kun puhuttiin testipäästöistä laboratoriossa, kokeista laboratoriossa ja, ja mitä niitä oli sitten to, tositilanteissa tehty dieselkysymyksessä. Ja te olitte tästä tietoinen 2010 ja 2011 nämä erot olivat myös jo todettu tässä kirjassa nämä estolaitteet, joita, joissa, joita on käytetty dieseltesteissä, ne ovat olleet jo kiellettynä vuodella 90, vuodesta 1998 lähtien kaikissa ajoneuvoissa. Mutta kaikki tämä on todettu tässä valiokunnassa, tässä tämän tutkintavaliokunnan toimesta. Mutta ainakin teidän yksikkönne informoi jatkuvasti asianomaista valiokuntaa näistä suurista eroista, suurista virheistä, aivan erityisesti herra Kajeha. Eli meillä on nyt ollut mahdollisuus kysyä teiltä näitä asioita. Mutta minulla on nyt kolme lyhyttä kysymystä teille esitettäviksi. Ensimmäinen käsittelee eh, laillisuutta näissä estolaitteissa teidän niin kun lähdetään, puhutaan vuoden 1998 säännöistä, eikä sen olisi pitänyt riittää näiden estolaitteiden käytön? Ja kun, ennen jo kun lähdettiin vuoden 2006 uudistukseen toukokuussa, kun me ajattelemme näitä mekanismeja, jotka ovat täysin päinvastaisia eurooppalaiselle lainsäädännölle, jopa rikkovat sen normeja. Um, I, I have to repeat that. Minun täytyy toistaa, että minä en vastannut tästä lainsäädännön osasta. Toki sitä seurasin. En ollut tietoinen siitä, että sellaisia laitteita olisi käytetty, jotka olisivat johtaneet siihen, että päästörajoja ei olisi kunnioitettu. Minulla ei ollut tällaista tietoa missään vaiheessa päinvastoin kuin mitä te näyttäisitte antavan ymmärtää. Missä määrin nämä laitteet ovat sitten laillisia tai laittomia, niin loppujen lopuksi me joudumme tämän asian ratkaisemaan tuomioistuimessa. Olettaisin, että tästä tuomioistuin käsittely vielä tulee minä tein työtäni sillä oletuksella, että laboratoriotestit ja niiden lainmukainen täytäntöönpano toteutettiin niin, että tästä johtui sitten huomattavia eroavaisuuksia ja sen takia meidän täytyi minun yksikössäni siirtyä laboratoriokokeista todelliseen ajonaikaisten päästöjen mittaamiseen. Näin pystyisimme paremmin valvomaan päästöjä todellisissa ajolosuhteissa. Vielä toinen kysymys. Uusien muutosten myötä, rajoitusten myötä, 90 milligrammia kilometrissä NOx, joka hyväksyttiin vuonna 2007, eivät ne ole vielä edes voimassa vuonna 2021. Envi ajaltanne tehän olette laatineet hyvin kunnianhimoisen tiekartan. Milloin te olette sitä mieltä, että tämä olisi teknisesti mahdollisesti toteutettavissa Euro 6 standardi, Euro 6 standardien myötä? I think it, uh, it would have been technically possible. Olisi ollut teknistä, teknisesti mahdollista. Ja nyt kysymys esitettiin tähän saman suuntaan. Eli ajoneuvoja on kyllä, jotka kunnioittavat näitä päästörajoja. En näe, että olisi teknisesti mahdotonta päästä tähän tilanteeseen. Hyvä, kiitos. Vielä yksi kysymys, mutta taidan jättää sen seuraavalle kierrokselle, kysymyskierrokselle. Se on ehkä mahdollista ja myös aikarajoitusten kanssa se on parempi very much. Next uh, speakers. Uh, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Deli. Merci Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa Envi-pääjohtaja, tervetuloa. Minä katson hyvin tarkkaan teidän vastauksenne kirjallisiin kysymyksiin. Puhujalla ei ole mikrofonia päällä. Tervetuloa arvoisa pääjohtaja tähän tutkintavaliokuntaan. Minä luin kirjalliset vastauksen, että te sanoitte yhdessä niistä, että et ole koskaan voinut kuvitella, että auton valmistajat huijaisivat ja että niillä olisi petollisia ohjelmia käytössä. Kuitenkin näissä samoissa vastauksissa te sanotte, että joitakin käytänteitä, jotka ovat nykyään vallalla, jotka on hyväksytty, jossa puhutaan, että auton valmistajat käyttävät päästöjä vähentäviä tek- tekniikoita, jotka ovat olleet malhaisessa lämpötilassa käytettyjä tai silloin, kun ajoneuvot tarvitsevat lisää bensiiniä, mutta te sanotte, että nämä käytänteet menevät jopa lainsäädännön sallimien määrien yli, euro 5, euro 6 yli. Minä kysynkin, että mihin te tässä viittaatte, arvoisa pääjohtaja? jos ei ole kyse tästä näistä huijausohjelmista, huijaavista petollisista ohjelmista. Jos näin ei ole, oletteko te sitä mieltä, että nämä, nämä täysin laittomat, että nämä ohjelmat olisivat täysin laittomia, joiden avulla voi huijata? Um, dans ce que, dans ce... Jos ymmärsin oikein, niiden viiden vuoden aikana, jolloin olin vastuussa näistä kysymyksistä, kun lähdettiin toteuttamaan tätä lainsäädäntöä ja toteuttamaan siihen liittyviä testejä, tarkoituksena oli suojella, suojata moottoreita. Tähän te varmasti viitannette. Eli meillä on juridinen perusta tälle, joka edellyttää tiettyjä olosuhteita Ja meillä voi olla tietysti jotakin määräyksiä, jotka voivat olla päinvastaisia niille rajoille ja määräyksille, joiden avulla halutaan, halutaan todistaa moottorin kelpoisuus. Mihin asti tässä voidaan mennä? Milloin tullaan siihen pisteeseen, että ollaan täysin vastakkaisissa asetelmissa kuin mihin alun perin pyrittiin? Se on vaikeata määritellä ja linjata, enkä minä ole kuullut asiantuntijoita jotka olisivat keskustelleet naista säännöllisesti tai että he olisivat olleet tietoisia näistä laittomista tai huijaavista käytänteistä, joita käytettiin sillä tavalla, että mentiin hyväksyttyjen normiarvojen yli. Eli käytänteet, jotka menivät laillisuuden yli ja näin olisivat tulleet laittomiksi käytänteiksi. Eh, Haluaisin palata myös kysymykseen numero kahdeksan, koska te ette todellakaan vastaa tähän kysymykseen. Teille ajoneuvoauto, joka ylittää reippaasti raja-arvot, jotka on määrätty normeissa. Vaikka se kuitenkin, kuitenkin olisi tässä New European Driving Cycle järjestelmässä mukana. Onko se sitten lain mukana? Onko se yhtä pitävä lain kanssa? Tähän pitäisi vastata. Minä olen sitä mieltä, jos nämä ajoneuvot eivät vastaa lakisääteisiä normeja, mitä sitten sanotaan, kun lähdetään tien päälle? Äh, Tämä on hyvä kysymys. Mutta kysymy- tähän kysymykseen – jäsenvaltioiden viranomaisten pitäisi antaa hyväksyntä sille, että päästetäänkö nämä autot liikenteeseen perustuen testeihin, jotka on toteutettu. Eli tässä on kyse ensisijaisesti jäsenvaltioiden viranomaisista, joiden tulee taata näiden ajoneuvojen normien pitävyys ja testien oikeellisuus. Jos tässä on havaittu puutteita tai laittomuuksia tai porsaanreikiä, silloin pitää vetää yhteenveto tästä alkuperäisessä tekstissäni ja tänään alustuspuheenvuorossani minä sanoin, että todellinen juridinen ongelma sy- tulee tai syntyy silloin, kun lähdetään toteuttamaan yhteisesti päätettystä lainsäädännöstä, jos sen myötä voidaan jollakin tapaa ylittää ehkä joskus moninkertaisestikin päästöarvot, joista on yhdeis, yhteisesti päätetty parlamentin ja neuvoston kesken. Tässä on kyse enemmän kuin teknisestä ongelmasta. Se on myös periaatteellinen juridinen ongelma. Ah, Minä nyt sitten lopetinkin. Viisi minuuttia vain teille, olkaa hyvä. No niin, sitten edustaja Evi. Eh, buongiorno, dottor, dottor Falkenberg. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra Falkenberg. Minä olen kuunnellut tarkkaan sitä, mitä tähän asti on puhuttu. Vastauksessani kysymykseen numero kolme. Te osoitatte aika vahvasti sormella jäsenvartioita ja sanotte, että ne ovat ne, jotka eivät ole panneet tarpeeksi käytäntöön tai toimintaan valvontajärjestelmiä markkinoille. Otetaan nyt vaikka Ruotsi esimerkiksi. Minä luin, että on kaksi miljoonaa per vuosittain investoidaan ohjelmia, valvontaohjelmia varten, kun on kyse mark- näistä markkinoista. Eli kaikki tämä tapahtui jo ennen Volkswagen-skandaalia. Tajuttiin jo, että saksalaiset autot, saksalaisten autojen päästöarvot ylittivät reippaasti raja-arvot. Mutta silloin tajuttiin, että vain se viranomainen, joka oli antanut tyyppihyväksynnän, voi pystyä puuttumaan tähän asiaan. Eli tässä on kyseessä aikamoista, aika hidasta toimintaa tyyppihyväksyntä viranomaisten toimesta. Eli mitkä ovat kytkökset autonvalmistajien ja näiden tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä? Miksi ei tapahdu mitään? kummallakaan puolella, eikä varsinkaan näiden viranomaisten puolella. Kun puhutaan markkinoiden valvontamekanismeista, onko ne, ovatko nekin jähmettyneet, eikä sinne ole voitu sitten saada markkinoille vähemmän saastuttavia autoja? Uh, this, this really is a question that I think you should... Tämä kysymys on sellainen, josta tulisi keskustella Daniel Kalehan kanssa. Hän on ollut tästä lainsäädännöstä ja myös markkinoiden valvonnasta vastuussa. Oman kokemukseni pohjalta ympäristölainsäädännön näkökulmasta voin tehdä sen johtopäätöksen, että on tärkeää, kun seuraamme Euroopan lainsäädännön täytäntöönpanoa, niin tiedämme selkeästi, kuka on vastuussa. Jos toteutamme tätä toissijaisuusperiaatteen pohjalta jäsenvaltioissa, niin silloin tarvitaan hyvin selkeät säännöt. Ne mahdollistavat sen, että tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot täytäntöönpanevat lakia samalla tavalla. Tai ainakin on sitten vertaisvalvontaa, niin että todellakin näin käy. Bene, la ringrazio. Un'altra domanda Abbiamo sentito molti... Kiitos. Me olemme kuulleet paljon todistajia kaikkien näiden kuulemistilaisuuksien myötä. On kuultu sanottavan, että on mahdotonta havaita, onko kyseessä laiton laite vai ei. Volkswagen-tapauksessa ainakin yritys itse myönsi, että oli kyse laittomasta toiminnasta, että se oli väärentänyt näitä päästötuloksia. Mutta Volkswagen sanoi myös, että nämä ohjelmistot eivät olleet eurooppalaisten määräysten kanssa ristiriidassa. Toisin sanoen, että toisin sanoen, mitä oli tapahtunut Yhdysvalloissa. Oliko tämä hyvä tulkinta Volkswagenin taholta? Miten Volkswagen voi puolustaa tätä kannanottoa, koska eurooppalaisessa lainsäädännössä ei ole mitään velvoitteita informoida siitä, kun on kyse hui, huijaukseen äh, vievistä normeista. Eli eikä siinä ole mitään selkeitä määräyksiä kevyistä, kevyistä ja raskaista ajoneuvoista. I, I don't, I don't really think that... En usko, että se Volkswagenin strategia, jota lehdistä olen seurannut, on sellainen, että joka sitten mielestäni viime kädessä onnistuisi. Yhdysvaltain ja EUn lainsäädännössä on eroja. On aivan oikein huomauttaa, että Yhdysvaltain lainsäädännössä on tiedotusvelvoite. Se on ilmeisesti toiminut Volkswagenille jonkinlaisena kimmokkeena myöntää tällaisten käytäntöjen olemassaolo Yhdysvalloissa. EUn lainsäädännössä kuitenkin tilanne on samanlainen ja se, että tällaisten estolaitteiden kielto EUn lainsäädännössä on myös aivan selkeä tosiasia. En voi kuvitella, että joku väittäisi, että kun tällaiset laitteet käännettäisiin pois päältä normaalissa ajo-olosuhteissa olisi jollakin tavalla sallittua lainsäädännön näkökulmasta? Uh, Kiitos. Näin, että esittelijämme herra Salva Vinega on tullut paikalle, mutta haluaisinkin antaa hänelle puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mutta nämä normaalit lentoliikenteen ongelmat estivät minua tulemasta ajoissa paikalle. Ja er, kiitän paljon eh, herra Falkenberg, että hän on tullut tänne. Minulla on useita kysymyksiä. Ensinnäkin halusin kuulla, eh, kun on käyty kirjeenvaihtoa eh, pääosastojen välillä, mikä oli teidän reaktionne pääjohtajan vastaukseen? Um. I continued to, uh, to discuss with... Keskustelin Daniel Kalehan kanssa edelleen, mutta hän oli hyvin pitkälti samaa mieltä kanssani siitä, että kiire oli välttämättömyys ja hän selitti, miksi jotkut myöhästymisistä olivat tapahtuneet ja viittasi tarpeeseen saada myös äh, enemmistö taakseen teknisessä komiteassa ehdotukselleen ja minä jatkoin yhteistyötäni hänen kanssaan ja pyrin vakuuttamaan hänet siitä, että, että se teksti, jota olimme työstäneet, oli tarpeeksi hyvä esitettäväksi ja äänestettäväksi. Keskustelin myös autoteollisuuden edustajien kanssa ja yritin tehdä heille hyvin selväksi, että että kaikenlainen kyseenalaistaminen, kampittaminen tässä prosessissa, jotta tämä venyisi, kaatuisi autoteollisuuden oman nilkkaan. Joten henkilökohtaisesti olin tässä hyvin paljon mukana ja tiimini päivittäin teki yhteistyötä DG Enterprisen kanssa varmistaakseen, että tämä ehdotus saataisiin äänestettäväksi. Kiitos paljon. On ihan totta, että tästä sopimuksesta ja sen painoarvosta, sen painoarvo huomioon otoin, niin päästiin, päästiinkö hyvään lopputulokseen? Yes. Uh, even... Kyllä. Kyllä. Onnittelin kollegani siitä, että vaikkakin olimme, tätä oli kestäneet, niin me olimme äänestäneet tästä ehdotuksesta, jonka komissio teki. Olen erittäin iloinen, että tämä yhteistyö oli erittäin hyödyllistä ja että olette yhtä mieltä keskenään. Oletteko te sitä mieltä, että komissio EU-lainsäädännön myötä voidaan tehdä suoria tutkimuksia ja yhteistyötä nykyisessä, nykyisessä tilanteessa autovalmistajien kanssa? Again, I think, uh, I think the, the question would... Uskoakseni kysymys olisi parempi esittää pääosastolle, joka on tästä lainsäädännöstä vastuussa. Lainsäädännöstä, jossa minulla oli vastuu, josta minulla on ollut vastuu ympäristöalalta, voin kertoa, että on tiettyjä keinoja, joilla voidaan monitoroida mutta on myös lainsäädäntö, jossa tätä ei ole olemassa. Ja siinä jäsenvaltioiden viranomaiset valvovat täytäntöönpanoa. Äh, ei siis voida, ei voida siis, ei voida siis sen takia käynnistää suoria tutkimuksia. Um, please, uh, please discuss this with the, with the... Puhukaa tästä mieluummin niiden kollegoiden kanssa, jotka käsittelevät tätä lainsäädäntöä. No, pero usted este, eh, eh, usted este mutta teidän pitäisi kuitenkin tietää, onko se mahdollista vai ei. Mikä on teidän mielipiteenne, onko se mahdollista vai ei toteuttaa suoria, suoraa tutkimusta? I, you know, we, we work in... Me työskentelemme eri pääosastoissa ja minulla pääjohtajana ei ole tietoa kaikesta lainsäädännöstä, jota Euroopan unioni laatii. Joten jos te todellakin haluatte sitten yksityiskohtia tietystä lainsäädännöstä ja selventää, miten se on tulkittu, niin silloin ehkä olisi järkevintä esittää tämä kysymys niille henkilöille, jotka ovat vastuussa tästä lainsäädännöstä. Minä olen keskustellut siitä ja ymmärsin, että heistä tuntui siltä, että heillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet, mutta tämä ei ole minun arvioni, vaan tämä on lähinnä korva tai ku, olevan kuullut tämän. Niin kuin ymmärsin, tai olen kuullut, ei, niin minä ainakin ymmärsin, että ei voida tehdä suoraa tutkimustyötä yhdessä autovalmistajien kanssa. Minä haluaisin vain kuulla, mikä on teidän mielipiteenne perustuen myös tähän käytön kirjeenvaihtoon. Kyse on vain teidän mielipiteestänne ja näkemyksestänne. Uh, I think, I think what I, what I was trying to... Se, mitä minä yritin tällä kirjalla tehdä, oli tuoda esiin se, että oli vakava ongelma. Ja se oli ongelma, joka vaikuttaa sellaista, sellaiseen politiikan alueeseen, johon minulla, josta minulla on vastuu, eli ilmanlaatu. Ja että tämä johtui lähinnä liikenne, kuljetussektorista. Ja sen vuoksi pyysin kollegaltani, että voisiko hän varmistaa, että kaikki mm, mahdollisuudet siinä lainsäädännössä, jota hänellä jota hän laati, että sitä käytettäisiin maksimaalisella tavalla, ihan samalla tavalla kuin me olimme tilanne tutkimuslaitokselta, keskukselta tutkimuksen tästä. Me uskomme, että on keinoja, jolla voidaan pureutua syvemmälle, ja sitä minä yritin selittää tässä kirjeessä kollegalleni. No niin, kiitos. Ensimmäinen kierros on päätetty, siirrymme toiselle kierrokselle jossa kysymykset esitetään kolmen minuutin ajassa niin, että esittäkää kysymykset niin, että teillä on aikaa saada myös vastaus. Ensin herra Giseker. Kiitos puheenjohtaja. Herra Falkenberg, haluaisin vielä ensimmäisen kysymykseeni liittyen kysyä, polttomoottorin tulevaisuudesta. Sähköautojahan pidetään tällaisena tulevaisuuden toiveena, että se voitaisiin lopettaa NOx-päästöt, haisevat päästöt ja muut, ja kaikki energia tulee vain tuolta töpselistä. Mutta se, että verrataan näitä polttomoottoreiden polttomoottoriautojen valmistamista sähköautojen valmistamiseen. Sähköautot, äh, sähköautojen valmistaminen äh, aiheuttaa 60 prosenttia enemmän päästöjä ja sen lisäksi niiden akut ovat äh, suuri ongelma. Olette varmaankin samaa mieltä siitä, että kun puhutaan ydin energiasähköstä tai ruskohiilisähköstä, kivihiilisähköstä, niin eihän se ole äh, kestävää. Pitäisi ehkäpä olla äh, joko äh, vesisärötyksestä tai tuulesta tai auringosta tulevaa energiaa. Minusta meidän täytyy tässä seurata monia mahdollisuuksia. Ei voida sanoa suoraan, että vaihtoehdot sähkö- ja polttomoottoriautojen välillä on se, että sähköauton energia tulee töpselistä ja on puhdasta, vaan meidän pitää kysyä, mistä se sähkö sinne töpselin tulee. Ja siinä täytyy laskea, miten pitkälti käytetään maakaasua, hiiltä ja niin edelleen sähkön tuotantoon ja miten paljon puhtaampaa se sitten on ja mitkä, mitkä mahdollisuudet sitten kuormittavat ympäristöä vähiten. Minusta meidän täytyy hyvin selkeästi äh, investoida uudistuviin energialähteisiin, vain sillä tavalla me saamme aikaan puhtaamman ympäristön. Sitten ymmärsinkö oikein, että te ette ole koskaan olleet testilaboratoriossa? Meillä on Isprassa myös komission oma testilaboratorio. Meidän mandaattimme on vain 12 kuukautta ja me olemme käyneet siellä katsomassa ja te olette olleet pääjohtajana kauan, että ette koskaan ole käyneet Isprassa. No sitten minun täytyy korjata itseäni. Olen käynyt Isprassa ja olen käynyt Ispran laboratoriossa, mutta en ole käynyt missään jäsenvaltioiden laboratoriossa. Mutta kyllä, toki Isprassa olen käynyt myös tässä päästölaboratoriossa. Thank you very much. Kiitos. Seuraava ja Wolfa. I will speak in French. Uh, et je vais partir de votre... Minä lähden liikkeelle tästä johtopäätöksestänne alkupuheenvuorossanne. Te suositatte vahvempaa ja täsmällisempää lainsäädäntöä te suositatte myös riippumatonta valvontaa, se on ihan hyvä. Mehän olemme pyytäneet myös tätä eurooppalaista itsenäistä valvontavirastoa ja normeja, joka valvoo normeja, joita oli aina noudatettu. myös nopeata yhteistoimintaa. Nämä on kaikki hyvä, nämä suositukset ja teidän yhteenvetoni, mutta minä haluaisin palata tähän inventaariin. Miten te olette käyneet läpi, kun te olette olleet komissiossa töissä? Minkälaisen kokonaiskuva kuvauksen teki sitten tästä. Ja te olette myös käyneet kirjeenvaihtoa, te olette myös antaneet vastaukset näihin kysymyksiin. Kollega Karima Derlihan siitä jo puhui. Te olette jo pitkään aikaan sanoneet, että rajojen ylittäminen on ollut jo pitkään ongelma. Miksi EU-lainsäädäntö ei ole tarpeeksi vahvaa ja voimakasta, että sen olisi voitu puuttua ajoissa? Minä puhun, puhun tästä, koska puhutaan nyt presensissä, mutta olisi, olisi voitu laiset ottaa käyttöön rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan, että, että ne todella noudattaisivat näitä normeja NOX päästöissä. Eli minkälainen inventaari tehdään tänä päivänä? Elämme vuotta 2016. Miten te katsotte taaksepäin mennyttä aikaa? Mihin, mihin johtopäätökseen te itse päädytte tässä katsauksessanne? Miten tämän voisi tehdä rehellisesti ja kylmäpäisesti? Omassa tilanneanalyysissani niin minusta vaikutti siltä tai tuli selkeäksi se, että EU-lainsäädäntö, jota on toteutettu, ei ollut riittävän täsmällinen ja että laboratorio testit, joista oli neuvoteltu vuosien aikana, jossa oli hyvin paljon, joskus vähän käsittämättömiäkin yksityiskohtia. Ne eivät antaneet mahdollisuutta siihen, että oltaisiin voitu tehokkaasti mitata päästöjä todellisessa toimintaympäristössä aikomuksen ja pyrkimyksenäni niin oli parantaa lainsäädäntöä, muuttaa, parantaa lainsäädäntöä ja jotta voitaisiin todella mitata päästöjä. Kyllä, parantaa lainsäädäntöä, se on aina tulevaisuutta, mutta jos puhumme nykytilanteesta, pitäisi myös noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Monet teitä haastatelleet ja ihmiset ovat olleet sitä mieltä, että näin ei ole toimittu. Miksi ei ole tehty tätä työtä? Komissio tekee näin paljon monissa muissa teksteissä, mutta miksi ei muodossa tässä tässä, vuod- tässä ei ole ollut minkäänlaista yhteistyötä tai työtä, että olisi noudatettu asianmukaisesti olemassa olevaa lainsäädäntöä. Myös jos puhutaan vuodesta 2090, käytiin samanlaista mielipiteen ja kirjanvaihtoa ja silloin jo puhuttiin vähän huolestuneesti näistä estolaitteista ja niiden käytöstä. On ilmeisen selvää, että on havaittu, että minulla ei ikinä ollut, tai tähän asti ollut sellaista vaikutelmaa, että tästä olisi voitu tehdä jonkunlainen oikeustapaus normien tai rajojen ylittäminen, josta puhuttiin alussa, pysyttelivät kuitenkin raameissa, jotka pystyttiin selittämään niiden kahden ensimmäisen kohdan avulla, josta jo puhuin teille jo laboratoriossa, siis se olisi yksi moduuli laboratoriossa, miten ajetaan jotain ajoneuvoa, se voi myös selittää nämä eroavaisuudet eri ajoneuvojen välillä, miten sitä ajoneuvoa käytetään ja ajetaan, niin erot syntyvät siitä. En minä ole tähän asti, tähän mennessä pystynyt näkemään tai hahmottamaan että nämä tutkimukset olisivat osoittaneet jotain 20-kertaisia eroja tai 37-kertaisia ylityksiä päästöissä. Ja se sitten pikkuhiljaa minä olen ruvennut miettimään ja rupesin pohtimaan tätä yhdessä kollega Kalehan kanssa, onko meillä tässä nyt tässä juridinen ongelma, jonka kanssa pitää lähteä paiskimaan töitä. Minä tajusin tämän tiedostin tämän lokakuussa 2014 ja se oli käytännössä katsoin se hetki, jolloin ruhduttiin muokkaamaan uudenlaista lainsäädäntöä, jotta todella käsiteltäisiin todellisia päästöjä, päästömääriä. Käännyin tuolloin kollegani puolelle, mutta hänellä oli asiasta tuolloin. Minä yritin vain potkia tätä lainsäädäntöä eteenpäin, jotta se olisi täsmällisempi ja asianmukaisempi, jotta saadaan todellisia arvoja ajoneuvojen päästöistä todellisessa toimintaympäristössä, kuin että sen sijaan vain keskusteltaisiin, pitääkö, onko tässä nyt ollut manipulaatio, väärinkäyttöä, ja myös käydä tiettyä lain värittämää keskustelua tästä oikeasta lainsäädännöstä. Herr Falkenberg, ich bin's nochmal. Minä. Taas. Te vaaditte, että jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan kaikki yhtäläisesti. No, te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että ei elämä aina toimi teorian mukaan, vaan käytännössä on erilaisia tulkintoja eri jäsenvaltioissa. Me olemme kokeneet sen tässä valiokunnassa myös sen jälkeen, kun liitto ähm, valtion liikenneministeri Dobrint puhui Fiatin asiasta, Italian ja Fiatin äh, tapauksesta äh, ja siitä, miten lakia säädellään, koska Italiassa äh, tämä lakipykälä oli tulkittu ihan täysin toisella tavalla. Eli tarvitseeko komissio enemmän täytäntöönpano toimivaltuuksia? Tähän ette puhuneet vain eri osastojen välisestä kissanhännän vedosta. Millä tavalla tämä pitäisi rakentaa komission puolella niin, että sillä olisi mahdollisuus huolehtia siitä, että lakia tulkitaan ja täytäntöön pannaan samalla tavalla? Olen hyvin pitkälti samaa mieltä kanssanne. Uskon, että yhtäläinen EU-lainsäädännön täytäntöönpano sitä voitaisiin parantaa sitä kautta, että komissiolla olisi enemmän mahdollisuuksia tai joku virasto saisi nämä mahdollisuudet niin, että jokin riippumaton taho voisi valvoa sitä, että nämä oikeusnormit täytäntöönpana samalla tavalla jäsenvaltioissa. Ympäristöalalla, kuten jo sanoin, olemme törmänneet eroihin jotka meidän sitten loppujen lopuksi piti vetää tuomioistuimeen, että asiaa selvennettäisiin. Mutta uskon kuitenkin, että täytyisi tehdä tällaisia vertaisarvioita, eikä vain luottaa siihen, että kansalliset viranomaiset tehokkaalla tavalla tulkitsisivat tekstit samalla tavalla. Mehän olemme lainsäädäntö säätäjä ja me annamme komissiossa teille kaiken, mitä haluatte. Viraston, perustan, täytäntö, kompetensseja. Olisiko ollut mahdollista estää koko tämä päästöskandaali? Hypoteettisiin kysymyksiin on hankala vastata. Ne esimerkit, jotka minä tiedän, ne tilanteet, joissa komissiolla on ollut mahdollisuus valvoa. Esimerkiksi lääkesektorilla on hyvin selkeitä valvonta- ja tarkistusmekanismeja komissiolla. Ja siellä on todisteita jo siitä, että tällaiset järjestelmät toimivat ja toimivat paremmin kuin muut. Edustaja Dali. Thank you, Chair, and thanks, uh, Mr. Falkenberg. Kiitos Puheenjohtaja, kiitos herra Falkenberg, että olette paikalla. Viittaisin uudelleen Kalehalle kirjoittamani kirjeeseen. Totesit, että yrityspääosasto oli ollut valmis tekemään tarkistuksia, jotka mahdollistivat selkeästi sääntöjen vastaisen käytännön. Te siis annoitte ymmärtää, että Tämä pääosasto oli valmis tekemään muutoksia, äh, jotka olivat äh, autoteollisuuden äh, haluamia. Onko tämä oikea tulkinta teidän lausunnostanne ja minkälaisia tarkistuksia mm, tähän lainsäädäntöön olisi tehty, joihin te viittasitte? The reference, the reference, uh... Viittaus on aivan oikein. Viittaus niihin keskusteluihin, joita käytiin TCMVstä teknisessä komiteassa. Kyse on pääasiassa autoalan edustajista, jotka halusivat heikentää todellisten ajoaikaisten päästöjen alan lainsäädäntöä. Kiinnitin huomion siihen seikkaan, että yhdessä tapauksessa teknisessä ryhmässä syntyi se vaikutelma, että Kollegat pitivät tärkeämpänä autoalan argumentteja kuin mitä me olisimme niitä halunneet pitää. Ja siinä yhteydessä hieman varoittelin. Totesin, että pitää olla varovainen. Tarvitaan vankkaa lainsäädäntöä. Olemme siis samaa mieltä siitä, että teillä oli se käsitys, että autoteollisuus vaikutti tähän RD-hankkeeseen liiallisesti. Kyse ei ole liiallisesta vaikutuksesta, vaan siitä, että autoteollisuus yritti sisällyttää lainsäädäntöön sellaista sanamuotoa, joka heikentäisi sen lainsäädännön vaikutuksia. Todettiin, että tarvitaan autoteollisuuden asiantuntijuutta. Tässä ei ole mitään ongelmaa, mutta hyvin huolellisesti täytyy katsoa, mihin suuntaan autoteollisuus haluaa asioita viedä. Ja silloin katsoimme, että ehdotukset eivät olleet hyödyksi ja niitä vastustettiin. Nyt sitten palaisin niihin käytäntöihin, joita tälläkin hetkellä on käytössä – komission tasolla autoteollisuus osallistuu aktiivisesti asiantuntijaryhmiin, tarkkoa teknistä neuvontaa ja asiantuntija-apua. Näettekö minkäänlaista eturistiriitaa toisaalta sen suhteen, että ne, joita säädellään, niin vaikuttavat tällä tavalla lainsäädäntöön? I, as long as we, as long as we take their, their knowledge. Kunhan otamme huomioon autoteollisuuden teknisen asiantuntijuuden ja tasapainotamme sitä omilla teknisillä arvioilla ja myös riippumattomilla instituutioiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden osallistujien asiantuntijoilla, niin silloin äh, tässä ei ole ongelmaa. Pääsemme parempaan, laajempaan perustaan, jonka pohjalle voidaan sitten perustaa tieteelliset kannanotot. Onko tähän tasapainoon päästy tällä hetkellä? Uh, I think the, the, the outcome, the... Todellisten pääst, ajanaikaisten päästöjen lainsäädäntö on mielestäni selkeä parannus. Ja sanoisin, että tämä on tasapainoinen lopputulos. Next speaker, guess who? Seuraava puhuja, arvatkaa kuka? Herra Giske. Eine Serie zu haben, das ist nicht... Joo, minulla on tässä nyt kokonainen sarja näitä puheenvuoroja voin ehkäpä nyt lopuksi esittää hieman kriittisemmän kysymyksen. Mitä tämä kirja, johon, johon kannattaa viitattu moneen kertaan vuodelta 2014, minun käsittääkseni tämä kirje Enterprise-pääosastolle, siinä oli myös liite mukana. Me tiedämme tämän nyt näistä nopeista e maille kommunikoinnista, että jos mukana ei ole liitettä, niin ilmoitamme sen heti, ainakin minulla, kun minä saan – sähköpostiin, jossa puhutaan liitteestä, mutta sitä ei ole, niin ilmoita siis välittömästi. Mutta komissiossaan puhutaan koko ajan paremmasta säätelystä ja konkreettisessa tilanteessa tämä kesti kuitenkin kymmenen kuukautta. Huomasitteko te ympäristöpääosastossa, että te kirjoitte kirjeen ilman liitettä ja lähetätte sen. Miten te selitätte, että kymmenen kuukautta vuotta on kestänyt, että te olette lähettelleet sähköposteja ilman liitettä, vaikka aina viitataan liitteeseen. Tämä voi selittää varmaan vain sillä tavalla, että lähdetään siitä, että asiat hoituvat niin kuin on olettanut niiden hoituvan. Ja näissä keskusteluissa kollega Kalehan kanssa puhumme näistä liitteistä, joten ei minulla ole suoraa tietoa sitä heti, että se mitä lähetettiin, että siinä ei ollut tätä liitettä mukana. Sen vuoksi, että me puhuimme näistä liitteistä, tästä liitteestä. Eli tässä on sitten jonkinnäköinen feedback-ongelma, jos haluatte niin sanoa. Se, että vasta hyvin paljon myöhemmin, kun puhutaan dokumentaatiovelvoitteista, käy ilmi, että me olemme ilmoittaneet, että mukana on liite ja että olemme myös puhuneet tästä liitteestä, mutta tämä liite ei ollut asiakirjojen mukana. Eli te puhuitte asiasta, jota ei edes lähetetty. Jos katson lukuja, 19.11. lähetetty ja 7.2015 tästä äh, Volkswagen-skandaalista tuli äh, julkista. Ja sitten vasta sen jälkeen te lähetitte tämän liitteen. Eli tämä on se aikataulu, mikä meillä on tiedossa. Aika merkillistä. Toivon, että komissio jatkossa ei tarvitse kymmentä kuukautta liitteen lähettämiseen. Selvä. Okay, thank you. Uh... Kiitos. Sitten Marco López. Gracias. Kiitos paljon, olen kuunnellut kaikkia tarkalla korvalla. Ja olen osallistunut RDE-teknisen työryhmän kokouksen, Jonkun haluta, kun puhutaan Envi-pääjohtajuudesta, kun te olette myös huolestuneet jäsenvaltioiden toimista. Te olette Envi-pääjohtaja ja huolissanne jäsenvaltioiden toiminnasta. Uh, I never personally participated. En koskaan henkilökohtaisesti osallistunut teknisen työryhmään. Kollegat sinne osallistuivat ja osa- myöskin nostivat esiin huolensa. Kujalla ei ole mikrofonia päällä. Jos te olitte huolissanne jäsenvaltioiden suhteen ja esititte eh, tämän, nämä huolenaiheet, niin miten vastauksia tuli jäsenvaltioilta näihin huolestuneisiin kysymyksiin? I think there were, there were many reactions Monia reaktioita syntyi sekä komiteassa, ne löytyvät sitten komitean pöytäkirjoista. Sitten käytiin kahdenvälisiä keskusteluja, josta olen tietoinen, koska kollegat ovat näiden vuosien varrella minulle niitä välittäneet. He ovat myös kirjallisia asiakirjoja vaihtaneet, on käyty puhelinkeskusteluja ja keskusteluja näiden kokousten ulkopuolellakin. Kyllä, säännöllistä näkemysten vaihtoa on siis käyty. Te olette myös sanoneet ja olette ottaneet esille, että oli, teillä oli kiinteät, kiinteä yhteys Rakkaijahan koko prosessin kanssa prosessin aikana, mutta missä määrin tehokas yhteistyö voi toimia – Miten se on toiminut tämä tehokas yhteistyö näihin, kun on kyse näistä ongelmista, joihin olette törmänneet? Again, uh, we, we did it on, on several... Me toimimme näin useassa yhteydessä. Me olemme kollegoita, me tapaamme toinen toisiamme. Suureken kanssa tämän käynnistin, mutta Kaleha, hän on nyt tullut jo paikallekin, hän sitten astui oman tehtäväänsä, niin sen jälkeen Otimme käyttöön säännölliset pääosastojen väliset kokoukset. Käsittelimme sellaisia esityslistan kohtia, joista meidän mielestämme oli perusteltua käydä keskustelua. Toistuvasti nostimme esille tarpeen siirtyä laboratoriokokeista todellisten ajonaikaisten päästöjen mittaamiseen. Danielilla ja minulla ei koskaan ollut minkäänlaisia eriäviä näkemyksiä etteikö tähän suuntaan olisi pitänyt edetä. Katsoimme, että piti toimia kiireellisesti Auto 2020 toimintaohjelman mukaisesti. Ihan viimeinen kysymys. Näiden tiedonantojen lisäksi te olette nyt sanoneet, että ei ollut mitään eroavaisuuksia, kun, kun te saitte vastauksia eri pääosastoilta, että niissä ei ollut suurempia eroavaisuuksia. No, I, when, whenever, whenever. Ei. Aina kun keskustelin kollegani kanssa, olimme samaa mieltä siitä, että on edettävä asiassa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö prosessi joskus ollut hitaampi kuin mitä itse olisin halunnut sen olevan. Varmasti myös kollegani halusi, että asiassa edettäisiin nopeammin. Me emme aivan kuitenkaan tässä onnistuneet. Emme pysyneet siinä aikataulussa, missä molemmat olisimme halunneet pysyttävän. Ja sitten äh, seuraavat kolmat Tero Virkleen. Äh, kiitos, äh, että olette täällä. Oletteko te sitä mieltä, että tekstisyklissä huijaaminen voidaan määritellä selkeästi ja että nykyinen laillinen puitteisto estää tämän vai onko tämä harmaa alue? Ja kenen pitäisi teidän mielestänne olla, olisi pitänyt olla vastuussa tällaisen harmaan alueen hoitamisesta ja miksi sitä ei tehty välittömästi? Joo. On vaikea sanoa, koska öö, veronkierto on laillista ja koska se on moraalisesti väärin. Ja ikävä kyllä se koskee myös tätä tilannetta. Me olemme nähneet valmistajia, jotka ovat yrittäneet äh, pyrkineet optimoimaan autonsa laboratoriotesteissä antaakseen parhaat mahdolliset tulokset. Käsittääkseni he tekivät tämän lainsäädännön rajoissa. Myöhemmin me ymmärsimme sitten, että ainakin yksi dokumentoitu tapaus, nimittäin Volkswagen käytti äh, laitteita, jotka olivat lainsäädännön ulkopuolella mutta Volkswagenissa oltiin sitä mieltä, että toimittiin rajojen puitteissa. Sen vuoksi reaktio oli, että parannetaan lainsäädäntöä. Lainsäädännön parantaminen merkitsi sitä, että siirrytään laboratorio-olosuhteista todellisiin äh, ajoympäristöön äh, niin, että autoa ajataan äh, kaupungeissa, maanteilla, vuoristossa, eri tilanteissa. So there was no Joten mitä harmaata aluetta ei ollut silloin. If there, if, I think, I think there is gray... Kyllä, minä uskon, että on harmaa alue. Niinhän minä vastasin. Kaikki lainsäädäntö, mikä määritellään, niin siellä on aina se riski, että sinne jää harmaa alue, että on erilaisia tulkintoja. Siksi aloitin puheenvuoroni täällä sanomalla, että koko asia käynnistyy, alkaa lainsäädännön selkeydestä. Eli neuvoston ja parlamentin lainsäätäjinä täytyy varmistaa, että meidän lainsäädännömme on niin selkeä, että se estää harmaat alueet. Ja minä uskon, että meillä on tässä lainsäädännössä harmaita alueita ja valmistajat ovat yrittäneet hyödyntää tätä harmaata aluetta. Kiitos. Seuraavaksi herra Salva Bidegan. Thank you very much indeed, once again. Uh, Kiitos. Herra Falkenberg, haluaisin kysyä, miten arvioitte teknisen asiantuntijuuden valmiuksia ja resursseja komissiossa, kun ajatellaan autoalan teknologiaa, ja lainsäädännön nykytilaa ja sen uusimista? Um, I, I would suggest that you, uh, that you... Ehdottaisin, että toistaisitte tämän kysymyksen myös seuraavassa osuudessa. Minä en ole missään vaiheessa vastannut näistä asioista tehtävässäni. Esimerkkinä voin kertoa kyllä, että löysin ICCTn testitutkimuksen, johon täällä jo viitattiinkin. Kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olimme ympäristöpääosastoon pystyneet palkkaamaan äh, lisäasiantuntijan. Meidän henkilömäärämme on hyvin rajallinen. Meillä on suuret aikapaineet eri kokousten suhteen. Voin nyt vain puhua vain siitä pääosastosta, josta itse vastasin. Meillä on henkilöstöresursseja varsin niukasti käytettävissämme. Teidän tulisi keskustella siitä kysymyksestä, miten hyvin tai miten heikosti eh, Grow-pääosasto on varustettu, ja tästä pitää puhua kyseisen pääosaston johtajan kanssa, ei minun kanssani. Kiitos tästä vastauksesta. Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä, miksi niin monet tyyppihyväksynnät tehdään jäsenvaltioissa, vaikkakaan siellä ei esimerkiksi tuoteta lainkaan kevyitä hyötyajoneuvoja niin kuin Luxemburgissa ja Maltalla. Mikä on selityksenne sille, että haetaan parhaas, parasta sääntelyympäristöä tyyppi hyväksynnälle tällä tavalla. So is a question that... Tämäkin kysymys ylittää minun omat tietoni tästä lainsäädännöstä. Olen vakuuttunut, että seuraava henkilö tällä paikalla voi sitten vastata perustellut vastaukset tähän kysymykseen. Lainsäädännöstä olen nähnyt, että tyyppi hyväksynnästä ovat vastuussa jäsenvaltiot. Miten ja miksi näin tehdään äh, yksityiskohtaisesti, niin siihen minä en pysty vastaamaan. Mutta onko teistä normaalia, että näissä maissa – tehdään niin paljon tyyppihyväksyntiä sellaisissakin maissa, jotka eivät äh, itse valmista tuota äh, autoja. Onko teidän mielestänne normaalia, että tätä hoidetaan tällä tavalla? As a, as a principle, I would, I would trust any... Periaatteessa luottaisin kaikkiin jäsenvaltioiden viranomaisiin yhtä lailla – kun ajattelemme standardien verifiointimenettelyä ja tuotantoprosessien valvontaa. Niillä aloilla, joihin itse olen törmännyt ja joista minulla on tietoa, niin jäsenvaltiot ovat kehittäneet jonkinlaista vertaisvalvontaa, ovat vaihtaneet käytäntöjä ja kokemuksia. Me olemme Euroopassa hyväksyneet sen, että kaikilla näillä viranomaisilla on samanlainen asema ja samanlainen hyvä laatu. Jos suoraa autovalmistusta ei ole maassa, niin voi olla, että kyseisen maan viranomainen on jopa riippumattomampi kuin sellaisen maan viranomainen, jossa valmistusta paljon on. Asiaa voi lähestyä eri näkökulmista, mutta mehän työskentelemme eurooppalaisessa järjestelmässä EUn lainsäädännön perustalta, joka tunnustaa sen, että näillä viranomaisilla on yhtäläinen asema. Kadenbach, the floor is yours. Sitten Kadenbach. Uh, hello, Mr. Falkenberg. I'm very... Olen pahoillani, että en voinut kuulla teidän alkupuheenvuoronne. Mutta olin täällä, kun Rova Dali kysyi asiantuntijaryhmistä ja asiantuntijuudesta. Siihen haluaisin keskittyä. Avoimuussyistä edustajat, edustajia autoteollisuudesta tulisi kuulla vasta kuulemisen alkuvaiheessa ja sen jälkeen kaikki yhteydet pitäisi kieltää. Nykyään te työstätte lainsäädäntöä, viimeistä lainsäädäntöä teknisessä komiteassa. Eikö tässä nyt pitäisi kuitenkin huomioida kaikkien intressit? En ole varma, että tämä on autoteollisuutta vastaan, että luodaan hyvää ympäristö kannalta puhdasta, puhtaita tuotteita. Autoteollisuuden ongelma on ollut se, että he ovat tuottaneet autoja, jotka eivät kunnioita näitä standardeja. Joten eh, en ole täysin vakuuttunut siitä, että olisin samaa mieltä siitä, että teollisuudella olisi nimenomaan tavoitteena eh, kiertää turvallisuus, terveys, ympäristöstandardeja. Mutta eh, ymmärrän teidän pointtinne siitä, että täytyy olla varovainen kun otetaan mukaan asiantuntijat ja tehdä siinä myös selvä äh, raja, kuka tekee viimeisen päätöksen. Ja tämän päätöksen pitää olla komission palveluiden äh, selkeä, hyvä, itsenäinen, riippumaton päätös. No onko tämä riippumattomuus, äh, itsenäisyys toteutunut nyt? No, olen ollut lähes 40 vuotta vuotta komissiossa töissä ja minun aloillani sanoisin, että erittäin suuressa määrässä tapauksia, enemmistössä tapauksia, en muista yhtäkään tapausta, jossa olen ollut mukana työskentelemässä, että olisimme kuulleet asiantuntijoita, että yksikään asiantuntija olisi johtanut meidät väärään suuntaan. Koska kaikki ne missä me olemme kuulleet, näitä me olemme kuulleet siis eri sektoreita, bisneksen intressejä, kansalaisyhteiskuntaa, ka- kansalaisjärjestöjä, tutkimuslaitoksia, tutkijoiden asiantuntijaa, näkemyksiä ja sitten kaiken tämän pohjalta voi tehdä arvon, arvion. Sitten Lopes Bermejo. Nuevamente, gracias. Uudemman kerran kiitos. Kuten sanoimme, että kun käytetään näitä estolaitteita, tai kun niitä käytettiin, ne, ne on nyt kielletty jo vuodesta 1998 lähtien uusissa autoissa. Kun on nyt lähdetty hyväksymään uusia ajoneuvoja, haluan kysyä teiltä, ettekö te epäillyt näiden te- estolaitteiden käyttöä? Miten voidaan muuten perustella, että on myyty autoja, joiden päästöarvot ovat kuitenkin nykyään reippaasti yli normien. Kansalliset viranomaiset Saksassa, Yhdistyssä kuningaskunnassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Espanjassa, Italiassa, Belgiassa olivat hyväksymässä näiden autojen päästämistä liikenteeseen, jotka eivät noudattaneet normeja. Missä mielessä olette sitä mieltä? Minkä takia ei ryhdytty mihinkään tutkintatoimenpiteisiin ja rikkomustoimenpiteisiin? Viimeiseksi, oletteko te sitä mieltä, että, on, että säätely on välttämätöntä autojen hyväksymistä varten sen sijaan, että meillä olisi joku puitedirektiivi tätä varten? Um, at, uh, at, at no point did I, did I... Missään vaiheessa en ajatellut tai minulle ei sanottu, että jäsenvaltioissa olisi ollut käytössä käytäntöjä, jotka olisivat laittomia. Kirjallisiin kysymyksiin vastauksissani totesin, että minun oli hyvin vaikea kuvitella, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset olisivat toimineet lainsäädännön vaatimuksien vastaisesti. Me toimimme lain puitteissa. Eurooppa nimenomaan puolustaa lainsäädäntöä ja minusta oli se ollut hyvin vaikeata ennakoida tällaista tilannetta. Jälleen kerran minä katsoin, että aivan ilmiselvästi meillä oli tulkintaongelma, mutta sen suhteen, kuinka pitkälle tätä lainsäädäntöä voitiin eh, venyttää. Olisiko sitten jäsenvaltioiden pitänyt olla valppaampina? Olisiko niiden pitänyt esittää lisäkysymyksiä silloin, kun niiden tietoon tuli eh, nämä, tulivat nämä eroavaisuudet eh, testitulosten ja toisaalta todellisten ajonaikaisten päästöjen välillä? Kyllä, olisi pitänyt olla lisäkysymyksiä, mutta missään vaiheessa ei ollut epäilystä siitä, että laittomia käytäntöjä jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat implisiittisesti tai eksplisiittisesti käyttäneet tai osallistuneet. Kiitos ja viimeiset eh, kysymykset eh, edustaja Deli. Merci. Kiitos. Haluaisin palata siihen, mistä äsken puhuttiin viimeisemmässä kysymyksessä. Ja jälleen kerran osoittaa kansallisten viranomaisten heikkoutta se minkä takia autot ovat maanteille ja viisinkertaisesti rikkovat päästönormiarvoja. Ja kun puhutaan tästä surullisen kuuluisasta testistä, NEDC-testistä, Olehan me nyt kaikki tästä yhtä mieltä, olehan me keskenämme yhtä mieltä, mutta nyt pitää pystyä vähän ennakoimaan ja katsoa tulevaisuuteen. Minä haluaisin tietää, mitä te meille ehdotatte tästä uudesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä. Oletteko te samaa mieltä, kuten moni meistä tässä tutkintavaliokunnassa? Nyt on jo korkea aika lähteä toteuttamaan eurooppalaista riippumatonta virastoa tai viranomaista, joka ryhtyy valvomaan. Tehän puhuitte siitä äskettäin, puhuitte valvonnasta, mutta myös ja ennen kaikkea ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä. Mikä on teidän näkemyksenne tästä kaikesta? Ähm. Je, je crois que... Uskoakseni ne järjestelmät, joissa on eurooppalainen viranomainen, on, siitä on annettu jo hyvää näyttöä asian toimivuudesta ja sitä pitäisi myös nyt suunnitella jatkoonkin. Mutta lainsääntäjän tehtävä, se on lainsäätäjän tehtävä, se on jäsenvaltion tehtävä, se on parlamentin ja komission tehtävä määritellä, missä määrin ollaan valmiita etenemään tämän suuntaisesti. Olen kuitenkin ihan varma, että olemme edenneet hyvään tähän mainitsemaani suuntaan. Me olemme paljon vakuuttuneempia siitä, miten me tulkitsemme asian ja me otamme käyttöön asianmukaista hyvin toimivaa lainsäädäntöä, joka on vertailukelpoista yhdenvertaisesti koko EU-maa-alueella. Minä olen tästä samaa mieltä, mutta, tai me olemme tästä samaa mieltä, mutta onko teillä nyt jotain linjoja, miten tästä työstä eteenpäin? Miten me voimme taata tulevaisuudessa tämän mahdollisen uuden viraston toimivuudesta? Puhuttiin äsken riippumattomuudesta. Tässähän jokainen haluaa vetää vähän itse kotiin päin, hyötyä tästä lainsäädännöstä. Mihin pitää perustaa toiminta? Amerikkalaisen malliin, ympäristö, ja terveysvirasto, vai pitääkö pikkuhiljaa edetä siihen suuntaan, että luodaan tämä virasto, joka tulee valvomaan kansallisia viranomaisia aluksi, jotta sen jälkeen voitaisiin olla täysin riippumattomia ja myös sitten pakottaa tämä sama toiminta kansallisille viranomaisille? Je pense que le, le premier pas... Uskoakseni ensimmäinen askel olisi selkeä täsmällinen EU-tason lainsäädäntö. Sen jälkeen hyökätään sitten toteuttamisen kimppuun. Uskoakseni olemme tässä, tässä vaiheessa, olemme toteuttamassa sitä, kun teemme testejä todellisessa tilanteessa. Meillä on paljon paljon parempi perusta nyt. Seuraavassa vaiheessa pitää päättää, miten vahvistamme yhteistyötä joko se on hajakeskitettyä jäsenvaltioiden viranomaisten keskuuteen vai luommeko jonkun keskitetyn toiminnan ja miten se sitten jatkossa määritellään, mutta se on sitten tulevaisuuden kysymys. Minun seuraajani saavat keskustella siitä. No niin, tähän tulevaisuuden kysymykseen on hyvä päättää tämä keskustelu, herra Falkenberg. Kiitos vielä kerran, että osallistutte tähän kuulemiseen ja Kiitokset myös äh, kollegoille ja ne, jotka haluavat esittää kirjallisia kysymyksiä, voivat tehdä sen 18. marraskuuta mennessä. Pieni tauko ennen kuin jatkamme kuulemista. Okay, colleagues, we can uh, move on with our second hearing. And we welcome uh, Mr. Toivotamme tervetulleeksi Daniel Kaleha i Crespon, komission sisämarkkinoiden teollisuuden yrittäjyyden ja PK-yritystoiminnan pääosaston entinen pääjohtaja. Kiitos, että hyväksyitte tämän kutsun. Herra Kaleha i Crespo, teidät on kutsuttu tänne emissä tutkintavaliokuntaan teidän ominaisuudessanne entisenä pääjohtajana helmikuussa 2012-elokuu 2015. Ja tämän kuulemisen tarkoituksena on saada tietoa nykyisestä lainsäädännöstä enemmän Euroopan unionissa liittyen autoteollisuuteen. Me olemme saaneet sähköpostitse teidän vastauksenne alustaviin kysymyksiin Meillä on tuntia 40 minuuttia aikaa tähän keskusteluun ja annan teille ensin puheenvuoron, alkupuhe, alkupuheenvuoron noin 10 minuuttia. Mr. Demismakers, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää kutsustanne tulla jälleen valiokunnan kuultavaksi. Minähän olin jo ensimmäisessä istunnossa mukana silloin ympäristöpääosaston pääjohtaja jo kuvaili tilannetta ja nyt minulla on tilaisuus katsoa asiaa entisen tehtäväni näkökulmasta vuonna 2015. Lisäisin myös joitakin kommentteja, jos teitä ei haittaa, syyskuun 2015 jälkeisestä tilanteesta ympäristöpääosastossa. Lähdin liikkeelle Grow-pääosastosta. Puhuisin noista vuosista toiminnan vuotena, vuosina. Silloin kun astuin tehtävääni, pääjohtajan tehtävään, niin minun velvollisuutena oli tuottaa CARS 2020 tiedonanto ja varmistaa sen täytäntöönpano. Auto 2020 oli aivan ennenkuulumaton toimenpide. Kattavan strategian laatiminen autoalalle. Tarkoitus oli parantaa kilpailukykyä sen innovaatiokapasiteettia, turvallisuutta ja viimeiseksi, mutta ei vähimpänä, myöskin sen panosta kestävyyden näkökulmasta. Jos muistamme tilanteen äh, sillä hetkellä, talouskriisi oli hyvän, hyvin syvä, tarvittiin kiireellisesti toimia alalle, joka työllistää 12 miljoonaa ihmistä EU:ssa ja joka on myös innovaation ja tutkinta-alan suurin kuluttaja. Kyse on alasta, jolla on myös suuri vastuu, jotta pääsemme korkeaan turvallisuuden ja ympäristöstandardien tasoon. Te tiedätte, miten tässä kävi. Komissio hyväksyi tiedonantonsa marraskuussa 2012 pitkällisten keskustelun jälkeen jäsenvaltioiden kanssa. Seitsemän komission jäsentä, yhdeksän ministeriä, ECOSOC, alueiden komitea, 18 sidosryhmää kansalaisjärjestöistä, teollisuudesta, eturyhmistä. Konsensushakuinen prosessi siis oli kyseessä. Sitten kuukauden kuluttua kilpailukykyneuvosto hyväksyi suunnitelman. Ja vuosi tämän jälkeen, joulukuussa 2013, Euroopan parlamentti myös hyväksyi suunnitelman. Silloin äh, liikenne, sisämarkkina, kauppavaliokunta ja myös työllisyysvaliokunta antoi tälle hyväksyntänsä. Suunnitelmassa nimenomaan pyrittiin todellisten ajonaikaisten päästöjen mittaamiseen. Kaikki osapuolet olivat diagnoosista samaa mieltä ja siteraan tuon aikaisia lausuntoja. Nykymenettelyt, kun mitataan päästöjä, eivät edusta todellisia ajonaikaisia päästöjä. Erityisesti typenoksidipäästöt ovat huomattavasti korkeammat todellisissa olosuhteissa kuin päästörajat testisyklin puitteissa, erityisesti dieselajoneuvojen osalta. Diagnoosi oli aivan selkeä. Toisin sanottuna meidän järjestelmämme ei toiminut. Se epäonnistui mittauksissa. Tämän lisäksi monet jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä, sillä hetkellä täyttäneet ympäristö- lainsäädännön vaatimuksia. 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta Euroopassa, 70 000 näistä liittyy liikennesektoriin. Komissiota pyydettiin laatimaan suunnitelma niin, että saataisiin uusi eh, testimenetelmä, jolla mitattaisiin autojen todellisia päästöjä, koska laboratoriotestit eivät toimineet kunnolla. Poliittisesta aikataulusta sovittiin Tämä uusi päästö pitäisi, päästötesti pitäisi saada valmiiksi Euro 6 sääntöjen mukaisena ennen vuotta 2017. Kaikki olivat tietoisia sitä erosta, joka vallitsi laboratoriotestien ja todellisten päästöjen välillä. Kukaan ei kiistänyt aikataulutusta. Kaikki olivat samaa mieltä, että tätä tietä seuraamme. Meille kävi aivan selväksi, että jotta onnistumme parantamaan tilannetta, meidän oli tehtävä työtä kahdella alalla. Tyyppihyväksyntäprosessia on parannettava ja on myös tiukennettava markkinavalvontaa. Ensinnäkin tyyppihyväksyntätestit ja toisaalta markkinavalvonta. Nämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta. On muistutettava, että komissio onnistui minun mandaattini aikana käynnistämään tämän uudelleen tarkasteluprosessin. Hyväksyimme toukokuussa 2015 ensimmäisen RDE-testauksen ja PEMS-testi tai mittausjärjestelmän pakollisena järjestelmänä. Ja tämä oli todella merkittävä radikaali muutos. Me myös valmistelimme todellisen RDE-testauksen, joka sitten hyväksyttiin ja neuvottelimme uudesta maailmanlaajuisesta testistä, joka myöhemmin sitten hyväksyttiin ja joka korvasi tämän uuden eurooppalaisen ajosyklin. Sitten kun siirryin tästä tehtävästäni eteenpäin, tyyppihyväksyntäehdotus, jolla markkinavalvonta tehostettaisiin, oli myös valmiina. Ja se sitten tämän jälkeen esiteltiin tietyin muutoksin tammikuussa 2016. Tiedän, että tämä valiokunta on hyvin huolissaan ja hyvin kiinnostunut tutkimaan sitä, viivyttikö komissio uuden testin käyttöönottoa? Tähän te myös haluatte vastauksia. Teen asian aivan selväksi. 715 asetus vuodelta 2007 valtuutti komission kehittämään uutta testiä. Työ käynnistyi välittömästi. Yrityspääosasto oli tässä johtoasemassa. Me teimme läheistä yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa, ympäristöpääosasto mukaan luettuna, ja huomioimme myös tutkimuskeskuksen, joka ähm, käynnisti kaksi teknistä tutkimusta. Meillä oli myös työryhmä äh, RDE-päästöistä, ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka olivat tässä työssä mukana. Vaikkakin resurssit olivat rajalliset, tähän Falkenbergin viittasi, työ tehtiin sekä tutkimuskeskuksessa että myös läheisessä yhteistyössä komission eri yksiköiden kesken. Yhteinen tutkimuskeskus 2013 raportissaan äh, arvioi kahta täydentävää päästömittausta. Meidän täytyi korvata tämä vanhentunut testi menetelmä. Toinen oli äh, satunnaismittaus, toinen oli taas äh, kannettavin laitteistojen äh, avulla toteutettava PEMS-mittausjärjestelmä. Tutkimuskeskus totesi, että PEMS on tehokkaampi järjestelmä, jolla voidaan kattaa erilaiset ajoolosuhteet ja huomioida myös mahdolliset esto menetelmät. Sitten tutkimuskeskus vuonna 2013 totesi, että PEMS-laitteista ei ole riittävästi ja on myös mahdollisia maantieteellisiä ilmastoon liittyviä, vuoden aikoihin liittyviä rajoitteita ja on myös täytäntöönpanokustannuksia, niin että täytyy hyvin tarkkaan määritellä reunaehdot, mitkä olisivat testilämpötilat, äh, kun ajatellaan näitä testejä. Tarvittiin siis lisätyötä. Tästä syystä yhteinen tutkimuskeskus sai pyynnön kehittää PEMS-järjestelmää, Täytyy muistuttaa, että autonvalmistajat ja teollisuus pitivät pikemminkin tällaisesta satunnaistetusta testausmenetelmästä, mutta tätä tietä ei kuitenkaan noudatettu komissio halusi RDE-testausta täydentävänä menettelynä siitä menettelystä, jota sitten loppujen lopuksi käytettiin testimenetelmänä eli VHTC-sykli. Todettiin, että 2017 syyskuuhun mennessä tätä testimenetelmää alettaisiin käyttää. Tekniset kysymykset olivat hyvin monimutkaisia, näkemyksiä oli, oli erilaisia, intressejä oli erilaisia, poliittinen ympäristö oli hyvin haastava. Mikä muu alue maailmassa ei ollut tällaiseen tehtävään ryhtynyt. EU oli johtoroolissa autosektorilla Tehän tiedätte, että globaalisti meidän standardimme ovat hyvin korkeita. Tekninen työ saatiin valmiiksi huhtikuussa 2014, kun RDE-testi saatiin valmiiksi kaikkien yksiköiden kesken ja sovimme, että on neljä lainsäädäntöhanketta, jotka tarvitaan hyväksynnän helpottamiseksi. Pyrimme tämän toteuttamaan, vaikkakin vaarana oli se, että Cars 2020 heikentyisi. Näistä keskusteltiin kaikissa komiteoiden kokouksissa. Eli tämä kysymys oli kaikkien komiteakokousten esityslistalla vuonna 2014. Me emme komissiona autonomisesti olisi voineet tätä hyväksyä. Tarvitsimme komitologian apua, jäsenvaltioiden tukea. Ja on selvää, että kollegani Karl Falkenberg kirjoitti minulle ja hän totesi, että he ovat huolissaan siitä, että tämä aihe nyt tämä asia nyt ei etene ja viivästyy. Minun kommenttini komitealle olivat aivan selkeitä. Me emme halua vesittämistä emmekä viivyttelyä. Mutta täytyy sanoa, että oli hyvin vaikeata toimia tässä tilanteessa, koska keskustelut olivat hyvin pitkällisiä ja tehtiin myös viime hetken ehdotuksia, joihin oli perehdyttävä. Eli ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti tällaisia todellisia ajon aikaisia päästöjä haluttiin mitata, eli piti perehtyä teknisiin yksityiskohtiin. Sitten lainsäädäntö hyväksyttiin toukokuussa 2015. Me halusimme tämän syyskuussa 2014 hyväksyä, pitää paikkansa. Sitten viivästystä oli Uusi komissio astui virkaan marraskuussa 2014. Uusi rakenne oli komissiossa, kollegiossa piti löytää uudet toimintatavat ja tämäkin selittää viivästymistä. Määräenemmistöä sitten maaliskuussa ei löydetty, joten asia viivästyi. Sisäisten hyväksymisten jälkeen, kun ajatellaan kaikkia komission yksiköitä, ja myös tutkimuskeskusta ja myös Falkenberg hyväksyi tämän ja kiitti minua lopputuloksesta. Tiedän, että tämä valiokunta tutkii myös estolaitteita. Tämä keskustelu on hyvin vaikeaa ja ihmeellinen konsepti ylipäätään. Nämä estolaitteet ovat laittomia, ovat olleet sitä vuodesta 1998 lähtien ja valmistajat, jotka niitä käyttävät, täytyy rangaista. Jäsenvaltioilla on välineet myös lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Komissio ei ollut tietoinen, ei ollut saanut mitään tietoa estolaitteista ja erot selitettiin sillä, että testimenettely oli vanhentunut. Olimme tietoisia riskeistä. Nyt kun uusi testi otettiin käyttöön, RDE-testi otettiin käyttöön, niin, niin riski tällaisille estolaitteille nousi esille. No sitten viimeinen vuosi ympäristöpääosastossa. Aivan lyhyesti, jos puheenjohtaja sallii. Kun astuin tehtävään, niin Volkswagen-tapaus räjähti käsiin. Sillä oli suuri vaikutus eurooppalaisen teollisuuden maineeseen. Me olimme järkyttyneitä ja minä henkilökohtaisesti olin vihainen. Minä olin ollut pääosaston johtaja ja olisin halunnut, että tämä olisi voitu välttää ympäristöpääosannossa osastossa ohjeeni olivat täysin selkeät. Ensinnäkin Grow-pääosastoa tuetaan täysin sen toiminnassa mukaan luettuna se, että pyydetään jäsenvaltiota toteuttamaan kansallisia tutkimuksia. Toiseksi tutkitaan, onko ympäristövastuudirektiivi tässä mahdollinen. Miksi Yhdysvallat voi haastaa Volkswagenin? Voisiko EU olla samankaltainen väline käytössämme? Valitettavasti analyysi osoitti, että tämä direktiivi ei kata ilman saastepäästeitä. Katetaan maa- ja, ja vesipäästöt, mutta ei ilman saastepäästöjä. Kirjoitin nopeasti ja pyysin ryhtymään toimiin. Paljon työtä oli tehtävänä kaupungeissa teknologian osalta, verotuksen osalta haluan kiittää tiettyjä meppejä, jotka ovat tälläkin paikalla. Saimme historiallisen sopimuksen kansallisista päästörajoista, joilla tuli olemaan sitten suuri vaikutus testeihin aina vuoteen 2030 saakka. Me käynnistimme 29 rikkomusmenettelyä. Kymmenen on NO2 ja sitten hiilidioksidipäästöistä ja nokseista. Me käynnistämme vuoropuheluita ja hyvin tarkkaan perehdymme uusiin ajoneuvoihin. Me haluamme palauttaa kuluttajien luottamuksen autoteollisuuteen. Ja loppuun vielä loppukommentti. Volkswagenin tapaus on osoittanut, että on kriittisen tärkeää määritellä, mitä on tapahtunut. Olen aivan varma, että valiokunta juuri tämän tekekin. Meidän on otettava opiksi, on vältettävä samanlaisia tilanteita jatkossa meidän tulisi tarttua tilaisuuteen ja tehdä kolme seikkaa. Ensinnäkin toteuttaa RDE-mittausuudistus. Mitkä ovat todelliset ajonaikaiset päästöt? Se on paras tapa edetä. On parannettava markkinavalvonta ja tyyppihyväksyntäjärjestelmää ja on myös parannettava järjestelmän hallintoa. Yksi kriisin opetuksista on se, että Eurooppa maksaa sirpaloitumisesta kovan hinnan. Henkilökohtainen Mm. nöyrä näkemykseni on, että vaaditaan myös uutta valvontamekanismia kansallisten viranomaisten ja alalla toimijoiden suhteen. Kyse on alasta, jonkalaista muuta meillä ei liikennesektorilla ole. Emme me halua tässä mustamaalata autosektoria, vaikkakin niitä, jotka ovat lakia rikkoneet, täytyy rangaista. Autosektori tämän tapauksen jälkeen ei ole entisellään. Nyt on oikea hetki parantaa radikaalisti puitteistoa, toimintapuitteistoa ja teidän ehdotuksenne, teidän suosituksenne ovat oleellisia, jotta järjestelmää voidaan parantaa ja myös eurooppalaisten, Euroopan kansalaisten terveyttä voidaan parantaa. Kiitos. Uh, Kiitokset tästä alkupuheenvuorosta. Nyt siirrymme ensimmäiseen kysymyskierrokseen. Aloitamme esittelijöistä ja sitten jokaisesta poliittisesta ryhmästä yksi. Ja nämä ovat siis viiden minuutin kysymysryppäitä, joten koittakaa pitää kiinni aikataulusta. Jäsenillä on mahdollisuus keskeyttää ja kysyä seurantakysymyksiä, mutta tätä viittä minuuttia ei saa ylittää. Ensin siis esittelijät. Herbrandi ensin. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset eh, siitä, että olette täällä jälleen. Ensinnäkin parlamentti hyväksyi päätöslauselman KAAS 2020, mutta oli hyvin kriittinen tämän myöhästymisen takia. Ja me vaadimme, että RDE-testit pitäisi toteuttaa välittömästi. Kysymykseni liittyy nyt kuitenkin muuhun me olemme nähneet sisäistä e-mail-lähettelyä DG Enterprisein, Envin ja JVCn välillä jo vuonna 2012, kun te juuri astuitte virkaan DG Growhun. Oli selvää, että oli kysymys vain, oli kysymys enemmästä kuin vain epäilystä näiden estolaitteiden käytöstä. Oletteko te koskaan saanut tästä tietoa? Kiitos, herra Gerbrandi. Muistuttaisin, että Euroopan parlamentti halusi ottaa välittömästi todelliset ajonaikaiset päästötestit käyttöön. Mutta mitä tulee näihin sisäisiin sähköposteihin, minun täytyy kertoa, että en ole tietoinen tästä. Tämä on huolestuttavaa, koska ne olivat hyvin tärkeitä yhteisen tutkimuslaitoksen löytäminä. Ja teidän olisi pitänyt saada tietää niistä vastuullisena komission jäsenenä. Toinen kysymykseni liittyy teidän lausuntoonne siitä, mitä kaikkea te olette tehneet sen jälkeen, kun te olette toimineet myös Envin alueella. Mutta Grow pääosaston pääjohtajana te olette keskittyneet eri asioihin. Samanaikaisesti teillä oli hyvin vahvat indikaatiot ja saitte myös tietoa DG Envin kollegoilta, että olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano oli kaikkea muuta kuin täydellistä. Joten kysymykseni, miksi te ette koskaan informoineet tai pyytäneet jäsenvaltiolta tarkempaa informaatiota lainsäädännön täytäntöönpanosta? Samoin kuin mitä herra Falkenberg kertoi tänä iltapäivänä siitä, että jäsenvaltiot eivät valvoneet markkinoita. Sitä teillä oli informaatiota. No, olen hyvin selkeä tästä. Kun työskentelin DG Enterprisessa, meidän tavoitteenamme oli muuttaa testijärjestelmää, joka ei ollut tarpeeksi hyvä eikä edustava, eh, että oltaisiin nähty todelliset eh, ajonaikaiset päästöt. Aina kun jäsenvaltiossa oli ongelma, konkreettinen ongelma, me toimimme. Muistuttaisin, mitä minä henkilökohtaisesti tein tässä esimerkiksi. Ja mitä tulee lainsäädännön täytäntöönpanoon, meillä on siis äh, direktiivi, jonka jäsenvaltiot täytäntöönpanovat, mutta Euroopan lainsäädännöllinen puitteisto antaa erilaisia mahdollisuuksia. Euroopan komissio on säätä, lainsäätäjä, jäsenvaltiot äh, Täytäntöönpanevat sen ja auton valmistajat noudattavat sitä. Ja komissio valvoo tätä täytäntöönpanoa. Aina kun meillä on todisteita siitä, että jäsenvaltio ei harjoita omaa rooliansa lainsäädännön täytäntöönpanijana, silloin komissio voi vetää tämän maan tuomioistuimeen. Niin, mutta ennen kuin menette oikeuteen, ennen kuin käynnistätte virallisen rikkomusmenettelyn, te pyydätte informaatiota ja komissiolla oli todella paljon informaatiota siitä, että jäsenvaltiot eivät täytäntöön panneet olemassa olevaa lainsäädäntöä. Mutta jäsenvaltioille ei kuitenkaan esitetty tästä kysymyksiä. Meillä ei koskaan ollut informaatiota siitä, että joku jäsenvaltio ei olisi noudattanut lainsäädäntöä. Me tiesimme, että CARS ylitti nämä raja-arvot ja, mutta me oletimme, että tämä johtuu näiden ö, testisyklien vähäisyyteen. Minä olen puhunut ihmisille, jotka ovat olleet mukana tässä työssä, tässä koko prosessissa, ja he ovat kertoneet minulle, että teollisuudesta oli niin paljon edustajia, niin vähän komissiosta ja jäsenvaltioista ja näistä kokouksista ei tehty pöytäkirjoja. Ja tässä nyt oli kuitenkin uuden RDn kehityksestä kysymys. Eli jos järjest... tavallaan olisitte halunneet myöhästyttää, niin tämähän on se keino, jolla toimia. Koska teollisuus, kun olivat paikalla, kaikki puhuivat ja kahden tunnin kuluttua kaikki olivat niin kurkkoansa myöden täynnä, että kukaan ei jaksanut tehdä päätöksiä. Voitteko selittää, miksi tämä oli näin? Miksi ei vain kaksi kolme edustajaa teollisuudesta kolme neljänkymmenen sijaan? Haluaisin kertoa, että kyllä kaikista kokouksista kirjo- tehtiin pöytäkirjat öö, tässä teknisessä komiteassa. Minulla on ne täällä mukanani. Meillä on myös tämä RDE, todelliset ajonaikaiset päästöt työryhmä, riippuen aina eri, esitteli, eri ryhmistä, edusryhmistä. Se ei ollut suljettu, siellä oli erilaisia edustajia. Ja luonnollisesti, jos laaditaan lainsäädäntöä, joka on tärkeä jollekin tietylle sektorille, niin tämä sektori seuraa tätä hyvin tarkasti, ei se ole epäluonnollista. Ja te olette saaneet moottoriajoneuvoteknisen komitean pöytä kirjat, samoin kuin myös RDE-työryhmän pöytäkirjat. Sitten Bidegan. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon herra Kajeha, että olette uudemman kerran täällä käytettävissänne käytettävissämme tässä äh, tutkintavaliokunnan työssä. Minä haluaisin toistaa kysymyksen. Oletteko te joskus ja koskaan saanut jotakin näyttöä, jotakin todistetta siitä, että on rikottu EU-lainsäädäntöä päästökysymyksissä auton valmistajien kanssa. Ja mitä tapahtui? Mitä he tekivät? Minä voin sanoa, mitä minulle tapahtui mandaattini aikana ja voidaan, voin olla sama. Ja voin kertoa siitä tälle valiokunnalle. Lehdistötiedotteen välityksellä syyskuussa 2012 eräs yritys, Daimler-Benz, ilmoitti että ei tule käyttämään tätä jäähdytintä, jota, oli, jota EU-lainsäädäntö vaati, koska uskoi siinä piilevän turvallisuusongelmia. Sen myötä laittoi markkinoille ajoneuvoja, jotka ylittivät päästöarvot, normit. Sen jälkeen meillä oli yrityksen kanssa kokous. kokous. Välittömästi sen jälkeen tiedotimme valvontaviranomaisia Saksassa – Saksan viranomaiset sanoivat meille, että olivat jo epäilleet turvallisuutta tämän uuden jäähdytin, jäähdyttämisnesteen suhteen. Sen jälkeen pyysimme yhteiseltä tutkinta, tutkimuskeskukselta, että oliko tämä analyysi tutkimuksesta oikea. Tutkimuskeskus sanoi, että tämä jäähdytysneste ei ollut turvallisuudelle ongelmallinen. Henkilökohtaisesti minä menin tähän autoalan teknisen komitean kokoukseen ja esitin sinne kaikki asiat. Ja silloin tuli esille, että oli ajoneuvoja, jotka oli laitettu markkinoille, joilla oli vanhanaikainen tyyppihyväksyntä, sertifikaatti olivat vastanneet aikaisempia lainsäädäntöjä, mutta ne olivat, eivät vastanneet type approval-lainsäädäntöä, ei ainoastaan Saksassa ollut, näin myös yhdistyneessä kuningaskunnassa, Luxemburgissa ja Belgiassa. Nämä neljä joutuivat la- laillisten toimenpiteiden kohteeksi. Sen jälkeen tämä asia saa jatkoa Saksassa. Sitten komissio teki päätöksen, että tämä vietäisiin Luxemburgin tuomioistuimen eteen. Mutta ei tämä asia jäänyt tähän, koska erä, erässä kohtaa sitten Ranska pysäytti kaikki autot rajalleen, Saksan-Ranskan rajalle. Ja silloin käännyttiin Ranskassa korkeimman oikeusasteen puoleen, ja se oli er, erityispoikkeusjärjestelyjen toimesta tehty prosessi. Jos auton valmistaja valmistaa autoja, jotka eivät noudata päästönormeja, ja jos se on EU-lainsäädännön vastaista, niin silloin komissio ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, jotta ne vastaisivat EU-lainsäädäntöä. Ja tämän, tässä tilanteessa me päätimme uudistaa tyyppihyväksyntälainsäädäntöä EUn alueella, koska oli syntynyt ongelmia siinä mielessä, että, että jäsenvaltiot voivat käyttää vanhoja tyyppihyväksyntäsertifikaatteja uusille ajoneuvoille. Ja kun tämä näin tilanne syntyi ja, ja tämä ehdotus, ja tämä on todella keskeinen asia, ja tutkinta ja tämä valiokunta seuraa tätä tilannetta hyvin tarkasti, ja neuvosto on voinut todeta tämän. On erittäin tärkeää, tämä testityyppi, testityypin toteuttaminen muudetaan, se on erittäin tärkeää markkinoille. Meillä oli täällä äsken herra Falkenberg kuultavana. Me kaikki olemme tietoisia siitä kirjanvaihdosta, jota te kävitte keskenänne, kun kerrottiin, että kuinka paljon on eroavaisuutta näissä päästöissä, testitilanteissa ja todellisissa tilanteissa. Onko tästä keskusteltu valmistajien kanssa tämän kirjanvaihdon kanssa? En... Herra Falkenberg varmaan kertoi erittäin hyvin, ja tässä kirjassa hän kertoi huolestumisensa viiveiden suhteen hyväksymisessä. Herra Falkenberg oli erittäin huolestunut siitä, että ei hyväksyttäisi uudistusta EU-lainsäädännössä, Real Driving Emissions, että siitä ei tulisi viiveitä. Minä vastasin hänelle, ja uskoakseni vastaus on hyvin selkeä. Vastauksessani takasin hänelle, että minä henkilökohtaisesti sitouduin tähän ja tulisin työstämään sitä, että se hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti, mutta meiltä puuttui määräenemmistö. Ja sanoin myös hänelle, että emme tule olemaan sitä, emme tule toimimaan siten, että tämä valuisi meidän käsistämme pois. Mutta me haluamme myös tutkimusta auton valmistajien keskuudessa, koska EU-lainsäädäntö ei anna minulle mahdollisuutta avata tutkimusta auton valmistajien suhteen. Se pitää tulla jäsenvaltioilta. Jäsenvaltioilla oli tietoa tästä mietinnöstä, joka oli toteutettu Real Driving Emissions-työryhmässä. Ja nyt jälkeenpäin lokakuussa vuonna 2014 he olisivat voineet perehtyä tähän mietintöön. Eli tässä ole kysymys mistään kompetenssikysymyksestä. Siis komissio voi rekisteröidä yrityksiä, se voi valvoa, se voi käynnistää tutkimus, tutkintatyö, tutkimustyön mutta komissio ei pysty tällä hetkellä harjoittamaan minkäänlaista tutkimusta, tutkintaa auton valmistajien suuntaan. Se on jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa, mutta meillä pitää olla myös jotakin todistusaineistoa, jotakin näytettä, että voitaisiin käynnistää tämä tutkintapyyntö. Sitten edustaja Karens. Thank you very much. Uh, I'm listening with, uh... Kiitos. Sun, kuuntelen suurella mielenkiinnolla. Hienoa, että olette jälleen paikalla. Kysyn aivan suoraviivaisen kysymyksen. Oliko teidän nähdäksenne tämän RDE-prosessin aikana minkäänlaista vahvaa pyrkimystä tai onnistunutta pyrkimystä joko komission taholta tai teollisuuden taholta. Eli oliko ääniä, jotka sanovat, että ei, ei, ei, ei, emme halua RDE-hanketta, ja jotka olisivat asettaneet kapulot rattaisiin? Al contrario ei mitään komission puolelta, ei, ei missään tapauksessa päinvastoin. Meillä oli velvoitus viedä tätä eteenpäin jäsenvaltioiden kanssa. Meillä oli useita lukuisia keskusteluja. Ei siinä vastustettu tätä, mutta halusimme olla varmoja järjestelmän toimivuudesta. Teollisuuden puolelta taas kaikkihan sen tietävät, että se ei miellyttänyt teollisuuspiirejä, PEMS ja tämä Real Driving. Minä, me halusimme todellista sykliä No Real Driving PEMS Year, koska, jonka sitten PEMSin lopulta hyväksyimme. Tämä myös tulee hyvin selkeästi esille tässä mietinnössä jo vuodelta 2013, jossa sanotaan, että tässä on kaksi järjestelmää, kaksi systeemiä. Yksi, jonka komissio ja jäsenvaltiot puoltavat, koska siinä paremmin todennetaan ajoaikainen testi ja sen tulokset. Ja sitten oli toinen, jota teollisuus suositteli. Se oli tällainen väliaikainen satunnainen testisyklijärjestelmä. Ja sen jälkeen jäsenvaltioiden ja komission ehdotus meni läpi ja sen jälkeen e, teollisuuden piti työstää sitä, että tulokset olisivat mahdollisimman uskottavia ja toimivia. Um, okay, so Selvä. Mitä nyt sanotte ja mitä sanoitte aiemmin? Nyt sanotte, että prosessi vei kauan aikaa, mutta kukaan ei tätä prosessia kuitenkaan äh, keskeyttänyt tai jumittanut. Jos kukaan ei tätä prosessia estänyt, niin voitaisiin sanoa, että 7 tai 10 vuotta, miten asia nyt sitten katsoakin, on aika lailla pitkä aika kehittää jotakin. Puhumattakaan testimenetelystä tai lainsäädännöstä, jolla on suoria vaikutuksia kansanterveyteen. Mitä järjestelmässä tulisi muuttaa niin, että kun seuraavan kerran tarvitaan muutosta, niin ei tarvittaisi näin kauaa aikaa? Ensimmäisellä kerralla kukaan ei varmaankaan tiennyt kauanko vaadittaisiin, mutta miten jatkossa? Reply to your question. Vastaisin kaksi asiaa tähän. Ensinnäkin onnistuu onnistuimme minun kaudellani tämän toteuttamaan. Kolme vuotta. Miksi sitä ei toteutettu aikaisemmin? Aikaisemmin meillä ei ollut poliittista mandaattia kaikista instituutioista eikä myöskään tukea. Koko teollisuuden, kaikkien sidosryhmien, CARS 2020-hankkeen takana olleiden tahojen. Tämä tapahtui vasta vuonna 2012, kun mandaatti saatiin marraskuussa 2012. Mehän olimme jo 2011 yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa käynnistäneet prosessin, mutta kun katsotaan kuinka kauan aikaa tämä vaati, niin aika oli varsin lyhyt. Kolmessa vuodessa tämä onnistui. Minun pääjohtajamandaattini ei ollut vielä päättynyt ja edelleenkin pidetään kiinni määräajasta 2017. Syyskuuhun 2014 tämä ei onnistunut, mutta toukokuu 2015 kuitenkin. Ja nyt määräajassa pysytään. Miksi tämä ei onnistunut aikaisemmin? En osaa sanoa. Kyseessä on poliittinen päätös. Kun kyse oli Tajanista, niin hän käynnisti tämän ryhmän työn ja päätös oli tärkeä. Se sai sitten tukea kaikista jäsenvaltioista, teollisuudesta, sidosryhmistä, kansalaisjärjestöistä, ministerien tasolta. Kun saimme konsensuspohjaisen, avoimen interaktiivisen prosessin niin, että teollisuus, politiikka, kansalaisjärjestöt, kaikki toimijat olivat tässä mukana, myös alueiden komitea, ECOSOC. Tämä oli kriittisen tärkeää, jotta kaikki onnistui. Thank you very much, Mr. Dance. Kiitokset ja sitten seuraava. Thank you, Mr. Kai. Kiitos, eh, kiitos Sara Kajeha. Mit, kuinka paljon ihmisiä kuolee Euroopan unionissa etu liian aikaisin liittyen ilmanlaatuun. 400 000. Luin tätä sanoa, että 300 000 aikaisemmin. 400 000. 70 000 liikenteessä. No, nämä ovat siis vain hiukkaspäästöistä johtuneita kuolemia, ei NOx-päästöistä. Joten siis se, mitä tulee bensa-auttoihin, me emme toimi sillä tavalla kuin meidän pitäisi. Kuulimme aikaisemmin, että estolaitteen määritelmä on avoin tulkinnoille. Se, millä tavalla kierretään tai huijataan se testisyklissä tai käyttäen estolaitetta ja mitään mm, todisteita ei saa ilman äh, yhteyttä jäsenvaltioon ja jäsenvaltio ei voi ottaa yhteyttä ilman todisteita. Eli tässä komissiolta puuttuu ulkoista informaatiota, tietoa siitä, että mm, ilmoitetaan, että jokin on väärässä. Palatakseni näihin sähköposteihin. Eikö ole mitään vuoden 2008, 10, 12 sähköposteissa, jotka liittyisivät näihin raskaisiin hyötyajoneuvoihin. Eikö, et, ettekö te saaneet mitään tästä informaatiosta? Ja miksi asia ei otettu teidän kanssanne esiin? No, haluaisin aloittaa sanomalla, että olette ihan oikeassa mitä tulee suhteisiin USA kanssa. Yksi asia, mikä minua hämmästytti, että luvut äh, ilmanlaadulle USAssa ovat paljon tiukemmat kuin Euroopassa. Näin ei aina uskoisi, mutta näin on. USAssa nämä luvut ovat tiukemmat ja meillä on silti äh, ongelmia. Ja mitä tulee sitten äh, näihin estolaitteisiin, tämä osoittaa tämä keskustelu, miten vaikeata ne on löytää jopa yhteinen tutkimuskeskus, joka teki mahtavaa työtä. Minun täytyy todellakin ylistää tässä tekniikkojen työn laatua. Mutta niitä on todella vaikea löytää. Olen puhunut tästä asiantuntijoiden kanssa. Estolaite on laite, jota käytetään tahallisesti, jotta muutetaan auton käyttäytymistä. Niin, mutta kysymys voi olla myös testisyklissä huijaaminen. Tämä me kuulimme aikaisemmin. Määritelmä ei ole selvä. Ei voi tehdä selkeää eroa menettelyn kanssa, joka muuttaa koneen toimintaa tai estolaitetta. Eli ei tässä ole kysymys mistään fyysisestä silloin. Olette täysin oikeassa. On, tämä on erittäin vaikeaa komissiolle. Minulla on 30 alaista, jotka neuvottelevat eri sopimuksista ja lainsäädännöstä. Joo, tekevät töitä, mutta meillä ei ole tässä kovinkaan paljon aikaa. Se informaatio, mitä te saitte sähköpostitse, se ei koskaan päätynyt teidän pöydällenne. En nyt tiedä, mistä sähköposteista puhutte. Eli tämä, nämä dead Grown ja ja tutkimus, yhteisen tutkimuskeskuksen välinen sähköpostiviestittely. Siinä puhuttiin tästä, että moottorissa käytetään jonkinnäköistä muistivälinettä, ja tämän on sitten kyllä herättää hälytysvalot. En koskaan saanut tietoa tästä. Me tarvitsemme enemmän kuin vain yhden sähköpostin. Me tarvitsemme todisteita. Me tarvitsemme enemmän informaatiota. Toki, mutta tämä on se ongelma. että saa todisteita ennen kuin teillä on informaatiota. Ja tämä onkin ainoa asia, mitä, ainoa asia, mitä komissio voi tehdä, koska te olette riippuvaisia informaatiosta jäsenvaltiolta, mutta jos te saatte informaatiota, teidän tulisi toimia. Ja nyt kuulostaa ihan kuin te sanoisitte, että tätä informaatiota ei teille koskaan tullut. Joten teidän pitäisi tutkia, miksi tätä informaatiota ei tullut. No, mandattini aikana me olimme hyvin aktiivisia, muistutimme jäsenvaltioita jatkuvasti heidän velvollisuuksistaan, mitä tulee markkinoiden valvontaan. Useita kirjeitä lähetin monille maille ja sanoin, että olkaa nyt tarkkoja markkinoiden valvonnassa meidän täytyy olla varmoja siitä, että autot täyttävät turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Jäsenvaltioilla on myös toimivaltuudet täytäntöönpanna tätä. Komission on hyvin vaikea korvata jäsenvaltio. Meidän täytyy myös korvata subsidiariteettiperiaate. Me olemme vastuussa tästä lainsäädäntöpuitteistosta, mutta jäsenvaltioiden täytyy valvoa. Ei kukaan tässä nyt näitä rooleja sekoita. Fakta on vain se, että komissio voi tehdä vain yhden asian, nimittäin vaatia todisteita. Jos teillä on informaatiota siitä, että jokin on pielessä, ää, mutta te sanotte, että te ette saaneet. Miksi te ette saaneet? Tässä on tehty koko joukko virheitä. No, heti kun minulla oli todisteet siitä, että jokin on menossa pieleen, niin silloin me toimimme välittömästi, eikä meillä ole mitään syytä toimia yhdessä tapauksessa ja jättää käyttämättä, toimimatta toisessa. Mutta ei tämä nyt ole oikea tapa nähdä tämä asia. Ei kysymys ole komissiosta, vaan jäsenvaltioista. Jäsenvaltioilla on velvollisuus panna kansallista lainsäädäntöä. Minulla oli ympäristöllä useita rikkomusmenettelyitä. Tilanne on kauhistuttava. Ei sekään ole mikään ihanteellinen ratkaisu käynnistää rikkomusmenettelyä. On paljon parempi, että jäsenvaltiot noudattavat. Sitten edustaja Feder. Uh, Kiitos vastauksista ja myös alustuspuheenvuorostanne. Pohdin markkinavalvontaa. Komission sen Tajanilta olemme löytäneet yhden kirjeen, jossa hän kääntyy kansallisten hallitusten puoleen neuvoston kokouksen jälkeen ja toteaa, että markkinavalvonta on tärkeää. Minulle on kerrottu myös komission jäsenen taholta, että tämä kirje kirjoitettiin sen jälkeen, kun Kiinasta oli tuotu renkaita. Kirje ei niinkään liittynyt päästöihin eikä mihinkään estolaitteisiin. Olen oikeassa? The letter was a uh, general... Kirje oli yleinen muistutus jäsenvaltioille, jotta markkinavalvontaa todella täytäntöön pannaan. Se lähetettiin 28 jäsenvaltion 2004 vuoden heinäkuussa. Siinä todettiin, että nyt siteraan, jäsenvaltioiden täytyy perustaa resurssit ja rakenteet, jonka avulla voidaan valvoa aluetta ja ryhtyä toimiin silloin, kun tuotteet eivät täytä EUn tyyppihyväksyntävaatimuksia tai muodostavat huomattavan vaaran ympäristölle ja kansanterveydelle. Tai jos näitä tuotteita on jollakin tavalla väärennetty. Kyse oli siis yleisluontoisesta kirjeestä, joka lähetettiin jäsenvaltioille, ja siinä viitattiin juuri tähän ilmiöön, josta edustaja Danskin puhui. Me emme suinkaan kieltäytyneet vastuustamme, vaan muistutimme jäsenvaltioiden valvontavelvollisuuksista. Jos tulkitsen teitä nyt oikein, niin katsotte, että jäsenvaltioilla oli velvollisuus toimia tämän kirjeen pohjalta, mutta komission vastuulla ei ollut toimia sähköpostin pohjalta, joka tuli tutkimuskeskuksesta. Sure. Me sanoimme jäsenvaltioille, että täytyy varmistaa se, mitä asetuksessa määrätään. Asetus antaa niille eh, täytäntöönpano valtuudet. Ei sähköposti tutkimuskeskuksesta valtuutta komissiota yhtään mihinkään. Meillä ei ole tällaista toimivaltuutta. Me voimme pyytää jäsenvaltiota, joka on asiassa mukana, jos ei ole täytäntöönpannut lainsäädäntöä eikä täyttänyt vaatimuksia, niin silloin toimimme. Tämä on järjestelmä, meidän on kunnioitettava lainsäädäntöä. Aivan niin kuin Falkenberg sanoi, me voimme totta kai järjestelmää parantaa, voimme tehdä asioita paremmin ja näin tehdäänkin, mutta Volkswagen-skandaalin eh, seurauksena olemme työstäneet nimenomaan tyyppihyväksyntäjärjestelmää, jotta se toimisi tehokkaammin. Sen takia puheenvuoron lopussa totesin, että hallintoa täytyy parantaa ja myös yleistä valvontaa. Aiemmassa tehtävässäni komissiossa olen ollut liikennealalla eh, mukana ja tämä on ainoa ala, jos jossa meillä ei ole yleistä valvontaviranomaista. Meillä on ilmailualalla ilmailuvirasto, meillä on myös Erika ja Prestige-tapausten jälkeen meren käydin alalla valvontaviranomainen. Raideliikenteessä sellainen on autoalalle on saatava tehokkaampaa markkinavalvontaa. Sen takia olemme tehneet tämän ehdotuksen ja meillä on oltava kansallisten viranomaisten valvontaa ja tarvitaan myös valmistajien valvontaa. Tämä onkin juuri mukana ehdotuksessa, josta nyt keskustellaan. Jos nyt voimme mennä eteenpäin. Mainitsitte kysymyksessä 1A1 listan mahdollisista toimista, joihin jäsenvaltiot voisivat ryhtyä. Esimerkiksi kannustimet ja toimintarajoitukset kaupungissa, verokannustimet ja niin edelleen. Esittelittekö te tai komissio näitä toimia jäsenvaltioille silloin, kun olitte virassanne eh, ennen kuin tämä Volkswagen-skandaali toden teolla tuli esille? Sentis. Haluaisin selkeyttää, että lähetin tämän kirjeen ympäristöpääosaston pääjohtajana. Miksi lähetin tämän kirjeen? Ymmärsin, että meillä oli rajalliset välineet käytössämme, eikä riitä se, että testiä tai tyyppihyväksyntää muutetaan. Osa siitä vastuusta, joka meillä on, liittyy toimintaan kaupungeissa. Eurooppalaiset kaupungit ilman tätä kirjettäkin ovat ryhtyneet toimiin. On erilaisia rajoituksia, verohelpotuksia, rajoituksia. Myös teknologialla voi olla oma roolinsa, sähköautoja, innovaatioita, eli on paljon toimia, joita voimme käyttää. Kaikki nämä toimet sisällytin kirjeeseen. Voin toimittaa sen myös valiokunnalle. Me keskustelemme näistä toimista kaikkien 28 jäsenvaltion kanssa. On hyvin tärkeää mennä pidemmälle kuin vain käsitellä tyyppihyväksyntää ja testausta. Täytyy saada kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ja sitten Lopes Bermejo. Kiitos, hyvää iltapäivää. Herra Kaja, vastauksissanne näkyy hyvin selkeästi, että te tiesitte, että todelliset päästöt eivät vastanneet testimittoja. Oli suuria eroja eri komission yksiköiden välillä myös hyvinkin korkealla tasolla. Ja kun käytiin myös poliittista vuoropuhelua komissaario, komissaari Tajanin kanssa, te myös tiesitte, että oli, oli otettu yhteyttä auton valmistajiin Tämä oli siis kaikin puolin laillista. Herra Kajaha, minusta tämä on kuitenkin erittäin skandaalin omainen tapahtumaketju te epäilitte, että yritykset käyttivät näitä estolaitteita ja väistivät näitä nodellisia testoja, koska jäsenvaltiot eivät asianmukaisesti myöskään toteuttaneet päästötestejä. Minä en epäile yhtään, että molemmat rikkomukset tapahtuivat samanaikaisesti ja te ette toimineet silloin, kun olisi pitänyt toimia, silloin kun tämä tuli esille. Minulla on kaksi kysymystä mutta voisitteko ensin vastata tähän? Minulla olisi vielä kaksi lisäkysymystä. No, en minä oitenkaan muista, että koskaan olisi keskusteltu estolaitteista, miten niitä myös käytettiin hyväksi näissä päästötestoissa. Mutta kyllä yhteislainsäätäjät tiesivät näistä ja lainsäätäjät muissa maissa. En kuitenkaan muista yhtäkään tilaisuutta, että yksikään taho olisi sanonut, että mahdollisuus näihin päästöeroihin todellisissa tilanteissa olivat 20-kertaisia erot olivat aivan huikeita. Ja tehän tiesitte, että te kyllä tiesitte, että tämä oli kaikki laitonta. Nämä olisivat olleet ensimmäiset tilaisuudet puuttua asioiden kulkuun. Ja minä kyllä tiedän, kysyn, että äh, tiesittekö te näistä eroista, kun tämä tuli julki noin vähän yli vuosi sitten. Te sanotte kuitenkin, että, että autovalmistaja yrityksiltä ei ede, ei, silloin, ei, ei, e, silloin te tiesitte, että ne eivät täyttäneet välttämättä EU-lainsäädäntöä, mutta kuitenkin toteuttivat väärin olemassa olevaa lainsäädäntöä estolaitteiden toiminnassa. Käytiinkö tästä minkälaista keskustelua kansallisten viranomaisten kanssa, miksi, koska ja millä tasolla päätettiin, ettei ryhdytä mihinkään tutkimustoimenpiteisiin näistä rikkomuksista? Minusta on täysin käsittämätöntä, että te ette mukamassa tienneet yhtään mitään. Major. Minä voisin sanoa, että kiellän suurimman ojan, osan tästä kuulemastani. Kaikkihan tiesivät, että eroja oli. Aloitan tästä. Euroopan parlamenttikin tiesi sen. Neuvosto oli tietoinen, jäsenvaltiot tiesivät tämän. Olen, minä olen puhunut tästä jo Auto 2020 yhteydessä. Oli eroja näissä testituloksissa, laboratorioissa ja ajonaikaisissa päästötesteissä. Tämä on ihan julkista tietoa. Miten me mukaan emme olisi tienneet siitä? Kyllähän te tiesitte, me tiesimme, koko maailma tiesi tästä, kaikki tiesivät tästä, mutta me kaikki ajattelimme, että näiden erojen alku ja juuri oli siinä, että testit, New European Driving Cycle, ei ollut riittävän kattava edustuksellinen. Se oli vanhentunut. Järjestelmä ei toiminut, koska testityyppinä oli vanhentunut. Sen takia Euroopan parlamentti äänesti vuonna 2013. Ja toimivaltaiset ministerit puutuivat tähän talous- ja sosiaalikomitea, tutkimuskeskus, kaikki toimielimet sanoivat, että järjestelmää pitää muuttaa. Komissio sanoi, että tuokaa meille uusi toimiva järjestelmä. Ratkaisu oli siinä, että meillä olisi uusi toimiva järjestelmä, joka todella mittaisi ajonaikaiset todelliset päästöt. Ei kukaan meille koskaan puhunut tuolloin jostakin näistä estolaitteista. Meillä oli satoja kokouksia työryhmien ryhmien. Ei kukaan puhunut estolaitteista. Tämä nyt oli se todellinen tilaisuus. E- ja ihan viimeiseksi emme me voineet tajuta, emme voineet tämän asian todellista, tai sitä laajuutta, mitä se, mikä sillä tulisi olemaan. olemaan. Totta kai on ihan ilmeistä, että oli ilmeistä, että jotkut maat eivät toimineet ihan lainmukaisesti, mutta en minä tässä epäile kenenkään äh, hyvää tahtoa. En usko, että tässä oli mitään pahan tahtoisuutta jäsenvaltioiden toiminnassa. Ähm, Miss Deli. Ja sitten edustaja Deli. Kiitos paljon. Hyvää iltapäivää, herra Kajaha. Ensimmäinen kysymys. Te otitte aivan loistavan asian esille. Kaikki tämän tiesivät ja kukaan ei tehnyt mitään. Ja tässä te nyt samaa, samassa hengenvedessä sanotaan, että mm, nimenomaan olisi parempi nyt mm, ottaa uudet työvälineet käyttöön te puhuitte pienen pienestä työvälineestä, joka on tärkeä, jota on tässä heilutettu eri valiokunnissa ja myös komissiolla. Te sanotte, että pitää, meillä pitää olla tämä eurooppalainen virasto, joka olisi todella riippumaton, nimenomaan riippumaton markkinavalvonnasta ja tyyppihyväksyntätoiminnasta. Mitä te olette mieltä tästä? Tämä oli minun ensimmäinen kysymykseni. Mitä te teette auttaaksenne meitä, herra Kajeha? Toinen kysymys. Tutkin tarkasti teidän kirjallisia vastauksianne. Kysymys seitsemän. Te olette yksi ensimmäisistä, joka ylisti sitä, että on tehty lyhyt yhteenveto kuuluista ja eduista ennen jokaista lainsäädäntöhanketta mutta se totta, että 75 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi Euroopassa nimenomaan päästöistä, vaikuttavat siihen NO2-päästöt, Onko tämä tieto otettu huomioon, kun tehtiin päätös? Tämä mm, komitea, komitologia, komiteapäätös tehtiin, äh, että kun vuonna, lokakuussa 2015 uusi lainsäädäntö astuu voimaan. Ja samanaikaisesti tiedettiin, että autonvalmistajat eivät noudata normeja, jos on niin hankala, te voitte ylittää normit johonkin määrään asti. Ja sen jälkeen ei missään koskaan sanottu, että pitäisi ottaa normit todella käyttöön ja soveltaa niitä. Otettiinko tämä esille? Kolmas asia, jonka haluaisin kysyä teiltä tai saada tietää. Te sanotte, että direktiivi ympäristövastuusta sitä pitäisi vaan soveltaa silloin, kun on todellista saastumista ilmanlaatuun tai ihmisten terveyteen. Kun te puhutte näin, pitääkö siitä vetää se johtopäätös, että pitää muuttaa vähän tähän suuntaan toimintaa? Kiitos paljon, edustaja Delli. Ihan pieni täsmennys teidän puheenne alkuun. Te sanoitte, että kaikki sen tiesivät, mutta kukaan ei tehnyt mitään. Kyllä, <laughs> mielestäni paljonkin tehtiin. Paljon on tehty, paljon tehtiin. Mitä tässä olen teille nyt yrittänyt selittää, olivat meidän ehdotuksemme järjestelmän muuttamiseksi. Tutkimuskeskuksen tekemä työ, eri lainsäädäntöpäätökset, jotka teimme muuttaaksemme tämän testijärjestelmän, että ne olisivat todelliset ajanaikoiset päästötestit. Ei, ei ole ihan oikeudenmukaista sanoa, että kukaan ei tehnyt yhtään mitään. Uskoakseni komissio teki paljonkin ja se sai tukea jäsenvaltiolta, tukea parlamentilta ja muilta toimielimiltä. Mitä mieltä minä olen riippumattomasta virastosta? Minä olen komission virkamies ja minä sitoo tietysti kollegion päätökset sitovat kollegian päätökset, voisin vastata seuraavasti kysymykseenne. Mielestäni meillä pitäisi olla valvontamekanismi, joka antaa meille mahdollisuuden valvoa paremmin sitä tapaa, miten kansalliset viranomaiset valvovat toimintaa. Se, se myös pitäisi ulottaa taloudellisiin toimijoihin. Minä otin ilmailun esimerkiksi. Ilmailuvirasto Kölnissä omaa mahdollisuuden puuttua asioiden kulkuun. Ja silloin, kun kansalliset viranomaiset ovat toimineet väärin. Silloin, kun minä olin tässä toiminnassa, silloin oli kansallisten viranomaisten määräyksiä, joihin piti, joita piti noudattaa, mutta oli myös e EU-oikeutta, joita piti noudattaa. Mutta komissio syyskuun jälkeen sai mandaatin yhteisöllistä yhteinen ilmatilaisen turvallisuus. Meillä on nyt komissiolla DG Movessa DG Move-pääosastossa, jotka valvoo ilmatilan turvallisuutta. Meillä on myös eurooppalainen valvontavirasto, ilmantovirasto, mutta jos me haluamme riippumatonta virastoa, niin en usko, en usko että se on kollegion päätös. Jos me haluamme markkinvontaa, se on nyt käynnistettävä keskustelu parlamentissa. Miten me voimme vahvistaa tämän kansallisen viranomaisen riippumattomuutta? Miten me voimme harmonisoida vahvistamista, miten voimme helpottaa sitä, että komissio voisi suoraan käynnistää rankaisevia tutkimustöitä tai mahdollisesti rankaisevia tutkimustyötä. Tämä auttaisi meitä jo paljon ja se oli myös komission ehdotus. Konkreettisia toimenpiteitä, ne ovat pöydällä tällä hetkellä, jos löytyy poliittista tahtoa, niin me voimme varmistaa, parantaa systeemiä. Ja voin vastata kysymykseen kustannushyötyanalyysiä lokakuussa 2015 tehtiin päätös ja uskoakseni tuolloin olimme vähän pettyneitä, että komission ehdotuksia ei kuultu, mutta nyt olisi, olisi paljon parempi hyödyntää tätä päätöstä sen sijaan kuin tuijottaa umpikujaa. Voisimme tällä toteuttaa paljon paremmin ajonaikaiset päästötestit. Te olette ihan oikeassa ympäristövastuudirektiivistä. Ympäristödire- Siihen liittyy rajoituksia. Meidän täytyy tutkia mahdollisuutta laajentaa sitä myös muille aloille. Näette, että tässä on tietty ristiriita. Tässä sanotaan, että monet ne henkilöt, jotka kuolevat NO2 moninkertaistumisesta, mutta kuitenkin on annettu autovalmistajille mahdollisuus saastuttaa. Tämä on varsin loistavaa, ihan nerokasta. Ei komissio ole tätä hyväksynyt, vaan neuvosto. Uh, Aika loppui. Ja sitten just Eivi, ja se päättää tämän kierroksen. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa. Herra Crespo, kysymys käsittelee rahoitusta, jota on annettu autonvalmistajille artikla 12 kautta 715. kun nämä dieselajoneuvot ovat liikenteessä ja ylittävät sallitut raja-arvot, joskus jopa kuusinkertaisesti. Me tiedämme jo, olemme tienneet jo jonkin aikaa, että se mitä mitataan laboratorioissa, ei vastaa todellisuutta. Näin ollen, kun puhumme rahoituksesta, artiklan 12 mukaisesti, josta puhuin äsken asetuksesta 715. Eikö tämä rahoitus ole silloin äh, laitonta? No niin, no niin. Mitä komissio on siis tehnyt valvoakseen tämän rahoituksen käyttöä? Eh, muchas gracias por la pregunta. Kiitos paljon kysymyksestä. Totuus on, että tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska todellakin artikla 12 asetuksesta antaa jäsenvaltioiden mahdollisuuden valtuudet laatia kannustimia, rahoituskannustumia niille valmistajille, jotka sopeuttavat toimintansa lainsäädännön mukaisesti. Silloin he voivat valmistaa vähemmän saastuttavia autoja markkinoille. Nämä kannustimet ovat ehdollistavia, pitää noudattaa äh, laadittuja normeja lainsäädännössä ja samalla se antaa myös mahdollisuuden siihen, että nämä saastuttavat ajoneuvot voidaan uudelleen käsitellä. En oikein tiedä, miten tämä oikea termi sanotaan. Ne voidaan uudelleen käsitellä, jotta ne, että ne tai toisaalta sitten ne vedetään pois markkinoilta, nämä liikaa saastuttavat autot. Nämä kannustivet, jotka on annettu ja normien ehtojen mukaisesti, ne, niistä pitää myös ilmoittaa komissiolle, jotta voimme myös tavalla tarkistaa, onko se normien mukaista. Mutta jos nämä kannustimet otetaan pois auton valmistajilta, tätä ei ole otettu esille. On kyllä joitakin tapauksia, joita olemme tutkimassa, jossa auton valmistajat ovat omanneet joitakin ongelmia, ovat pyytäneet joita varoja alueellisilta rahastoilta, ja tällä hetkellä komissio on vahvistamassa, oo, tehdäänkö se täysin normien ja sääntöjen mukaisesti. Mutta tämä asia, tätä asiaa minä haluaisin tutkia tarkemmin omien yksikköni kanssa. Onko meillä todella konkreettista esimerkkiä, miten me olemme toimineet näiden kannustimien kanssa? La ringrazio perché è preoccupante pensare Kiitos paljon. On todella huolestuttavaa, koska tämä rahoitusta olisi voitu käyttää rikollisesti ja e, olisi voitu käyttää hyvin ja saada paljon puhtaampia ajoneuvoja teillemme. Ihan vihoviimeinen kysymys. Tässä on kysymys testistä. Tehän tiedättekö te tämän menettelyn? Usein komission puolelta sanotaan, että eivät tunne ihan tarkkaan kaikkia menettelyitä ja Tämähän on ollut olemassa jo pitkään, kun luotiin tämä asetus 715. Eli olisi voitu ajatella, että tässä oli hyvä vaihtoehto testille, jota suosittiin jatkossa, mutta näin ei valitettavasti käynyt. Minä olen huomannut, että tätä menetelmää käytetään autonvalmistajien toimesta. Eli heillä, näillä tahoilla on todellinen, reaalinen käsitys, realistinen käsitys, miten ja kuinka paljon niiden valmistamat autot saastuttavat. Miksi komissio ei ottanut tätä vaihtoehtoisena menettelynä käyttöön? Ihan totta, silloin kun tämä asetus hyväksyttiin, minä en silloin ollut vielä tämän asian kanssa tekemisissä enkä vastuussa tästä. Mutta kysymykset, jotka liittyvät kaikkeen öö, välittämisen. Tämä on kaikki ollut osa meidän yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja minä korostan, että sillä on ollut hyvin ratkaiseva rooli koko tässä työssä, kun me haluamme tarkistaa missä määrin mm, ja mitkä ovat kaikista parhaimmat menettelytavat ja mitä me olemme, mihin ongelmiin me olemme törmänneet. Kun me olemme tutkineet kaikkia näitä eri menettelytapoja, ja kun voimme myöntää, että on olemassa eri optioita liittyen eri todellisiin tilanteisiin. Meillä on neljä eri vaihtoehtoa parantaa nykyistä sykliä. Meillä voi olla väliaikaisia syklejä, meillä on myös päästömalleja, sitten lopulta tämä PEMS, kannettavat testauslaitteet, joka on teknisesti mielletty ehkä kaikista lupaavimmaksi, joka voisi taata sen, että päästöt reaaliajassa vastaisivat ja vastaavat raja-arvoja, joka EUn asetus oli laatinut. Voin myöntää, etten ole mikään alan asiantuntija Artemis-teemassa, joka on otettu esille. Se olisi ollut hyvä vaihtoehto, mutta sitä ei sitten loppujen lopuksi hyväksytty eikä otettu käyttöön. Kiitos. Ja tämä päättää nyt tämä äh, ensimmäisen kysymyskierroksen. Meillä on vielä toinen kierros. jossa kysymyksien vastaus aikaan kolme minuuttia. Kiisi te olette kutsuneet tänne vierailijoita teidän vaalipiiristänne Alasaksista. Tervetuloa. He näkevät ja kuulevat teidät tosi toimissa. Tervetuloa tähän erityistutkintavaliokuntaan. Kiisiker, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos äh, herra Kaliha, että te olette täällä vastaamassa kysymyksiimme. Olen iloinen siitä, että vierailijaryhmä on täällä minun vaalipiiristäni näkee. Me olemme avoin talo, kaiken kuulemme myös internetin kautta, mutta ystävät ovat nyt tulleet tänne tänne kuuntelemaan. Ihan konkreettisesti te sanoitte aloituspuheenvuorossanne, että 400 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti ja 70 prosenttia johtuen nokseista – ja kollega Dalli lähti juuri, mutta hän sanoi, että 75 000, eli 5 000 puolen tunnin aikana tuli lisää. Jos näin tehdään politiikkaa, niin on hieman mm, ei niin vakavasti otettava, vaan pitää pitää kiinni faktoista. Ja luvut eivät saa räjähtää käsiin, jos niitä vain itse keksii. Me olemme kaikki samaa mieltä, kuten kävi myös ilmi Falkenbergin kuulemisesta, että me haluamme, että lainsäädäntö täytäntöön pannaan samalla tavalla samaan aikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 14. päivää Stalaksille Dobrink, Saksan ympär- liikenneministeri, kertoi nimenomaan siitä, että millä tavalla Saksassa täytäntöön pannaan Fiat, Fiatin testit Italiassa ja Saksassa. Mutta tulkinnat, viranomaisten tulkinnat ovat hyvin ristiriitaiset ja ne ovat vastakkaiset. Se, mitä te sanoitte, virasto vai alusta vai keskitetty yksikkö komissiossa, se ei ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa on ne toimivaltuudet, joka, jotka tämä yksikkö saa. Eli mitä te tarvitsette? Saksan liikenneministeri puhui tällaista clearing-paikasta – Haluaisin tietää, mikä ajatus teillä on sillä, että voitaisiin saada aikaan tehokasta markkinoiden valvontaa. Muchas gracias, señor Gisek. Kiitos paljon edustaja Giseke ja kiitos kaikille ystävillenne, jotka ovat tulleet kuuntelemaan tätä tilaisuutta tänä iltapäivänä. Te sanoitte kaksi varsin mielenkiintoista asiaa. Ensimmäinen, meiltä puuttuu selkeä lainsäädäntö. EU tai eurooppalainen lainsäädäntö, sen pitäisi olla mahdollisimman selkeätä, koska 28 maata soveltaa sitä eri perintein, eri kieliversioin. On äärimmäisen tärkeää, että parlamentin ja neuvoston hyväksymä lainsäädäntö on riittävän selkeä, jotta sitä voitaisiin soveltaa eri todellisuuksissa. Kun puhumme autojen päästöstä, te puhuitte eri asioista, te puhuitte myös ilmastokysymyksistä, eri maantieteellisistä sijaisuuksista, te puhuitte Saksan, Saksasta, Suomesta, Andalusiasta. Tällähän on tietysti vaikutusta siihen, miten tätä lähdetään toteuttamaan. Sen takia lainsäädännön pitää olla äärimmäisen selkeää. Toisekseen me tarvitsemme yhdenmuotoista lainsäädäntöä. Meillä on sisämarkkinat, emme voi hyväksyä sitä, että sovellukset ovat varsin toisista poikkeavia, että yhdessä maassa valmistetut autot, omaisivat jonkinlaista hyvä, tyyppihyväksyntämenettelyä tai prosessia, joka olisi ehkä helpompaa tai vähemmän vaativaa kuin toisessa jäsenmaassa. Sen takia meillä oli tämä asetus, jonka avulla halusimme laatia tyyppihyväksynnän tiettyyn maahan. Ja se perustui kahdenkeskiseen tietoon, ja joka voitaisiin sitten hyväksyä missä muussa tahansa jäsenvaltiossa. Totta kai väärennysmahdollisuudet ovat aina tohdollisia, mutta mandaatti on selkeä. Sitten sovelluksessa tulee sitten vaikeuksia. Tuotitte esille Fiatin nyt täällä on, on, me tutkimme tällä hetkellä Saksan ja Italian pyyntöjä, minkälainen tulkinta on, ja antaisimme mahdollisimman selkeän version asiasta. Mutta meillä pitää olla kokemusta, asiantuntijuutta. Meillä ei ole kovinkaan paljon virkamiehiä valitettavasti, jotka olisivat tässä asiantuntija. Sen takia meidän täytyy tukeutua sertifiointiviranomaisiin kansallisella tasolla. Emme voi aina ajatella sitä, että kaikilla olisi joku paha taka-ajatus takana Eh, Mr. Blanco Lopez. Ja sitten Blanco Lopez. Muchas gracias, señor. Kiitos paljon, herra te olette tehneet jo hyvin selkeäksi sen, että te, teillä on hyvin vähän virkamiehiä, asiantuntijoita ja että näytöt, teillä ei ehkä ollut aina riittävästi tietoa eikä ollut myös ehkä riittävästi näyttöä siitä, kuinka paljon oli väärennöstä, vääriä tietoja ja vääriä käytänteitä liikkeellä, mutta tämä kaikki vaatii selkeyttä. Puhutaan myös jäähdytysnesteestä. Siitä oli käynnistetty rikkomusmenettely, mutta näin ei tehty Volkswagenin kohdalla. Miksi? Ihan selkeästä yksinkertaisesta syystä, koska me, meillä oli tietoa yrityksestä, joka todella rikkoi tai haastoi EU-lainsäädännön ja laittoi markkinoille ajoneuvoja, jotka eivät noudattaneet päästönormeja. Ja kyseinen jäsenvaltio ei tehnyt asianmukaisesti työtään ja oli antanut vanhan sertifikaattityypin perusteella hyväksynnän. Ja komission piti toimia ja Volkswagen sai tietoa tästä silloin, kun amerikkalainen viranomainen kertoi meille, että oli rikottu amerikkalaista lainsäädäntöä vastaan. Kuinka useasti keskusteltiin tästä autoteollisuuden teknisessä työryhmässä? Olen kuitenkin kiitollinen, että voisitte kertoa tästä minulle ainakin kirjallisesti myöhemmin. Kovin mielelläni kerron teille tästä ja annan tätä tietoa, mutta tämä asiakirja oli agendalla, tosin, tosin viiveellä. Se oli tässä autoteollisuuden työryhmässä vuonna 2014 jo, ja toukoku, kesäkuusta, äh, huhtikuusta toukokuuhun ja, ja, ja me kävimme, meillä oli kuusi eri kokousta toukokuusta marraskuuhun. Ja siitä piti keskustella myös tammikuussa 2015 ja maaliskuussa 2015, mutta me emme saaneet määräenemmistöä. Ja toukokuussa vihdoin sitten saimme määräenemmistön. Sen takia tämä viipyi. Emme voineet hyväksyä aikaisemmin tätä normistoa. Mutta kaikissa kokouksissa tämän työryhmän esityslistalla oli tämä asia. Viimeinen kysymys. Tässä tapauksessa kaikki nämä aika aikarajat kysymyksessä auto 2020, noudatettiinko niitä kaikkia? Kaikkia aikarajoja noudatettiin, mutta viimeinen aikaraja 2017. Emme voineet tätä noudattaa syyskuussa 2014, koska emme saaneet tätä äsken mainitsemaani määräenemmistöä työryhmässä. Se hyväksy, asia hyväksyttiin vasta toukokuussa 2015 ja sen takia se viivästyi ja kaikki tämä myös vaikutti komatologian työhön. Se viivästytti työtä muutamalla kuukaudella, mutta se myös viivästytti tätä aikarajaa ensi vuodelle. Te Puhuitte mahdollista vastauksista, että komissio voisi vetää pois nämä liian saastuttavat aitot. Voisitteko te kertoa tästä, voisitteko informoida meille tästä komissio teki tämän ehdotuksen silloin, kun lähdettiin uudistamaan ö, lainsäädäntöä tyyppihyväksynnästä, mistä olemme tässä jo puhuneet aiemmin. Mitä komissio nyt ehdottaa, että meillä olisi valtaa ja voimaa tehdä, että meillä olisi mahdollisuus rangaista suoraan autonvalmistajia niin, minä kysyin tätä aikaisemmin. Parlamentaarikot ovat kysyneet, kysyneet meitä, miksi emme tehneet aikaisemmin. Me pystyneet lakisääteistä tekemään. Komissio voi, voi uudelleen ohjelmoida nämä autot, uudelleen käsitellä ne tai vetää niitä markkinoilta. Siitä se voi, siihen se voi vaikuttaa. Mutta rankaisutoimenpiteisiin se ei voinut ryhtyä. Mutta me olemme taistelleet, tätä, taistelleet tämän uudistuksen puolesta meidän pitää vahvistaa myös valvontaoikeuksia markkinoilla. Jos me teemme näin, emme voi taata sitä, että asiat toistuvat uudelleen, niin kuin ne olivat nyt jo tapahtuneet tähän mennessä. Ja sitten edustaja Kiisiker. Kiitos puheenjohtaja herra Kajehan. Toinen kysymys puolelta, niin olen seurannut ajankohtaista keskustelua Saksassa, joka liittyy dieselmoottoreiden tulevaisuuteen – ja Saksassa viikonloppuna oli vihreiden suuri liittopäivät ja sille päätettiin, että vuoteen 2030 ei enää hyväksyttäisi polttomoottoreita. Kaksi viikkoa sitten Alasaksin talousministeri oli täällä ja siellä päätettiin tällaisesta aloitteesta myös. Täällä ministeri puhui hieman toisin. Hän sanoi, että hänestä tällainen vuoteen 2030 polttomoottoriautojen käyttöön lakkauttaminen ei ole realistista. Miten komissio näkee varsinkin dieselmoottorin tulevaisuuden ajatellen esimerkiksi takaraja 2030? Muchas gracias. Yo creo que... Kiitos paljon. Uskoakseni Volkswagenin tapauksessa se otetaan myös esille autoteollisuuden tulevaisuudessa, kun puhutaan dieselteknologiasta Euroopassa päinvastoin, mitä nyt on tapahtunut Yhdysvalloissa päinvastoin. Euroopassa dieselautot ovat erittäin tärkeä osa markkinoilla, melkein puolet. Öö, Yhdysvalloissa ehkä 34 prosenttia, jos saamani luvut ovat oikeita. Uskoakseni autoteollisuus ei ole yhdenvertaisessa tilanteessa tulevaisuudessa, kun se on nyt. Innovaatiota tarvitaan teknologiassa, sähköistäminen tulee, se on välttämättömyys, hybridiautot ovat väistämättömiä, mutta vaikka Euroopassa diesel on edennyt, saanut enemmän jalansia ja samalla taistellaan CO2-päästöjä vastaan ja NO2-päästöt tekevät sen, että meidän pitää kiireellisesti toimia. Meillä pitää olla puhdasta dieseliä, joka voi taata sen, että NOx-päästöt noudattavat EU-normeja. Jos dieseliä käytetään, ihan lisäys käytetään innovaatiota, asianmukaista teknologiaa, että se sijoittuisi normatiiviseen kehikkoon, silloin tilanne on okei, mutta jos näin ei käy, silloin varmasti harjoitetaan paljon painostusta. Mutta yksin, yhden asian haluan tässä sanoa nyt teknologiasta. Komission täytyy olla totaalisen puolueeton neutraali. Näissä kysymyksissä emme voi suosia sitä tai tätä tai yhtä tai toista teknologiaa. Valmistajat, viranomaiset omaavat tämän vallan. Mutta mitä komissio voi vaatia, että käytetäänpä mitä tahansa teknologiaa, siinä pitää joka tapauksessa noudattaa turvallisuusnormeja ja ympäristönormeja. Ähm, Kiitos. Te ette ole teknikko, enkä minäkään. Minä tiedän, että en ole, mutta tuskin tekään mikään insinööri olette. Sen vuoksi konfrontoisin teitä sitaatilla Fritz Inralta, joka on moottorikehityksen professori. Hän sanoi, että polttomoottori tulee seuraavat 100-300 vuotta olemaan käyttökelpoinen, varsinkin diesel, koska jatkuvin parannuksin CO2 päästöt vähenevät ja ilmastonmuutos on meille tärkeää. Joten siltä osin, jos puhutaan tekniikasta, niin on asiantuntijoita, jotka sanovat, että ei sitä lopeteta 14 vuoteen, vaan äh, vielä seuraavat 100 vuotta ainakin joudun käyttämään polttomoottoria. Le felicito porque ha descubierto. Onneksi olkoon. Se totesitte, että minä en ole mikään tekniikan ihminen. Uskoakseni tulevaisuus kertoo meille, mitä se tuo tullessaan, mutta dieselautot voivat tarjota hyviä tuloksia CO2-päästöjen vähentämisessä. Ja että todella noudatetaan samalla NOx arvoja. Meillä on teknologia, joka on jo osoittanut tämän mahdolliseksi. Me voimme käsitellä moottoreita sillä tavoin, että ne noudattavat NOx-päästöarvoja. Mutta totta kai meidän pitää jatkuvasti myös kehittää myös tätä kaikkea. Sitten edustaja Sorinja. O Kiitos. Kuuntelimme viime viikolla teidän kolleganne hän totesi seikan, joka ilahdutti minua. Hän totesi, että teknologia näissä olosuhteissa voi vaikuttaa hyvin laajalti. Hän totesi, että teknologian neutraaliutta ei sinällään ole olemassa. Te tavallaan piilouduitte tämän ajatuksen taakse. Voimmeko todella olla teknologia neutraaleita? Onko se yleisesti mahdollista? Te olette ympäristöpääosaston pääjohtaja, olette vaikuttamassa e- EUn tulevaisuuteen tällä alalla. Te totesitte, että te, te katsoitte tavallaan vain puolta tästä ongelmasta. Oli päästöjä, jotka ylittivät rajat ja mittausjärjestelmä on parannettava. Ja tutkimuskeskus on tehnyt erinomaista työtä, näin te sanoitte. Entä päästöjen lähde? Te kirjoititte kirjan. Osoititte sananne kaupungeille, totesitte, että liikennejärjestelmiä on parannettava. Mitä sitten sanoitte yrityksille? Sanoitteko, että täytyy parantaa teknologiaa, jotta tähän päästökysymykseen saadaan parannusta? Voimmeko me luottaa teihin ympäristöpääosaston johtajana, jotta vetoatte puhtaamman teknologian puolesta? Yes, absolutely. You can count on me. Aivan varmasti voitte luottaa minun ympäristöpääosaston pääjohtajana niin, että minä edistän teknologiaa. Se oli kirjeeni ytimessä, kun lähetin kirjeen jäsenvaltiolle. Minullahan on tässä kaksi tehtävää. Olen entinen pääjohtaja ja nykyisissä tehtävissäkin toimin. Meidän täytyy varmistaa, että asetus kattaa myös autot, jotka pysyvät markkinoilla. Täytyy varmistaa, että markkinoilla olevat autot ovat puhtaampia ja vastaavat standardeja? As regras para a medição foram alteradas. Por que, são essas? As regras podem ser alteradas. Säännöt ja mittaukset sitten muutettiin. Jos muutoksia voidaan tehdä, niin kyllähän myös valmistusmetodeihin voidaan tehdä muutoksia, eikö niin? Podemos cambiar los voimme muuttaa standardeja, mutta meidän täytyy myös muistaa se, että kun linjaukset on laadittu, en usko, että komissio Brysselistä käsin tästä tästä käsin voisimme sanoa auton valmistajille, minkä tyyppisiä autoja, ajoneuvoja niiden pitää valmistaa. Meidän pitää suhtautua tähän vakavasti. Meillä on sähköistäminen edessä, hybridiautot edessä. Meidän täytyy tajuta, mitä kaupungissa tapahtuu, mitä julkisissa hankinnoissa tapahtuu, kun mitkä ovat puhtaat liikennemuodot yleensä. Meidän pitää ajatella myös kiertotalousstrategiaa, puhdas liikenne, puhdas liikenne on mahdollista saavuttaa vähitellen askeliskelta, Ei sitä saavuteta yhdessä yössä. Meidän pitää tehdä työtä, tarjota erilaisia kannustimia ja parantaa myös kaupunkien ilmanlaatua. Kymmenen vuotta meni haskuun kun minä olen ympäristöpääjohtaja, minä olen kuitenkin vähän optimistisempi. Ei, kyllä me voimme voittaa takaisin seuraavat kymmenen vuotta. Edustaja Giesiker. Kiitos. Haluaisin palata tähän kirjeeseen, josta me täällä olemme usein puhuneet että vuodelta 2014 lokakuussa Falkenbergiltä teille. Siinä oli kysymys myös äh, näistä eri äh, päästöjen välttötekniikoista. Ja että tässä kirjassa oli myös liite, mutta tätä liitettä ei teille näytetty, tai ainakin hyvin myöhässä, kymmenen kuukautta myöhässä. Nyt äh, elämme kuitenkin sähköposti Äh, sähköpostien äh, aikakautta ja komissio pyrkii parempaan äh, säätelyyn, niin kymmenen kuukautta liitteen odottaminen ei ole hyväksyttävää. Miten te voitte tämä selittää? Yo mismo he intentado. Minä itse olen myös pyrkinyt löytämään selityksen tähän. En ole vielä löytänyt sitä. Se oli liite, joka liitettiin vuosi, liitettiin vuosi jälkeenpäin. Minä en myöskään saanut sitä, koskaan pyysin selitystä tähän. Ja Kyllä, todellakin asioiden pitäisi hoitua paremmin, jos ihan rehellisiä ollaan. Se liitettiin vuosi myöhemmin tämä liite, ja se on kyllä valitettavaa, että näin on tapahtunut. En voi sanoa sen enempää, valitettavasti. Jetzt muss ich mich heute Abend vor der Besuchergruppe... No. Minun täytyy tämä nyt hieman, tai minun pitää hieman selitellä vieraille ryhmälle. No, mutta joka tapauksessa sitten puhuitte pameista ja tulevaisuudesta ja tehokkaasta valvonnasta. Ja RDE-testien lisäksi olisi tällaisia liikuteltavia päästömittausasemia. Mutta ongelmana on kuitenkin se, että nämä mittaustulokset ovat hyvin vaihtelevia. Jopa 20 prosenttia on tässä vaihteluita. Eli me haluamme todellakin, että ilmanlaatu paranee, koska voimme odottaa luotettavia mittausmenetelmiä. Yo creo que el informe de... Mielestäni tutkimuskeskuksen mietintö vuodelta 2013 on erittäin mielenkiintoinen. Siinä tutkitaan etuja ja haittoja eri järjestelmissä. Teknisesti tarkasteltuna olen sitä mieltä, että Portable Emission Measurement Systems on paras eli PEMS. Miksi? Silloin me voimme tehdä testejä ajonaikais, todellisissa ajonaikaisissa päästötesteissä. Tämän teknologian myötä voimme päästä perille, saamme tietää auton päästöjen todellisesta määrästä ja tilasta, jos meillä on nämä neljä kaupunkisykliä tai kaupungin ulkopuolista sykliä, niin oli useita tilanteita, jotka eivät olleet ihan kattavia laboratorioissa. Sitten todellisuudessa saattoi käydä niin, että päästöjä oli moninkertaisesti enemmän, eli tämä testisykli ei ollut mitenkään edustuksellinen, kattava. Jos puhumme PEMSin eduista, yhteinen tutkimuskeskus sanoi, ja sen lopulla jäsenvaltiotkin hyväksyivät tämä tutkimuskeskus sanoi, että sen avulla voimme olla paljon tehokkaampia Eurooppa tulee olemaan maailmassa ensimmäinen alue, joka tulee ottamaan käyttöön tämän järjestelmän. Tämä järjestelmä on eurooppalainen standardisointi. Toiset tulevat ehkä seuraamaan meitä. Toivottavasti te tiedät, että tämä, tätä nyt seuraa jo Kiina ja Korea ja Venäjä tätä yhtä järjestelmää. Jos Eurooppa on ensimmäisenä, joka etenee PEMS-järjestelmässä, meillä tulee olemaan kattava globaali systeemi Eli pitää katsoa tätä myös teollisuuden vinkkelistä, yritysmaailman perspektiiviä ajatella myös, terveysperspektiiviä. Me tulemme siihen, että ei käy niin kuin on tapahtunut, että meillä on liikaa päästöjä, koska testit olivat täysin vanhentuneita. Testimenetelmät olivat täysin vanhentuneita. Edustaja Schaldemose. Kiitos. Minä olen yksi viimeisistä puhujista minun ehkä pitäisi hieman yrittää tehdä yhteenvetoa siitä, mitä täällä on sanottu. Minulla on sellainen kuva, että teidän mielestänne komissio ei tehnyt mitään väärin ylipäätään menneisyydessä. Ja oikeastaan kysymys on jäsenvaltioiden vastuusta. Mutta eikö teillä ole mitään ö, ajatuksia siitä, että olisitte voineet toimia toisin? Kiitos tästä kysymyksestä. En minä sano, että kaikki mitä me teimme oli oikein ja että emme tehneet virheitä. Meidän täytyy olla tässä hyvin selkeitä. Olin järkyttynyt ja olin myös vihainen, kun Volkswagen-skandaali ilmeni. Ja tiedättekö, mitä kadun kaik- enemmän? Se, että minulla ei ollut lisävoimia, toimivaltuuksia ryhtyä toimiin. Me, meidän toimivaltuumme ei antaneet meille mahdollisuutta mennä pitemmälle. Se, millä tavalla täytäntöönpano toimii, valmistajien täytyy noudattaa lainsäädäntöä, jäsenvaltiot täytäntöön panevat sen ja komissio valvoo koko systeemiä. Toki, to, toki olemme pahoillamme siitä, mitä on tapahtunut ja olisimme toivoneet, että tätä ei olisi koskaan tapahtunutkaan, koska tämä on myös heikentänyt eurooppalaisten mainetta. En todellakaan tunne olla niin tyytyväiseksi eurooppalaisena, enkä myöskään pääosastona, mutta ne rajalliset toimivaltuudet, mitä meillä oli, estivät meitä toimimasta. Te sanoitte aikaisemmin, samoin kuin herra Falkenberg jo, että se mitä tarvitaan olisi virasto, jolla olisi parempi äh, kokonaiskuva koko EUsta, olisi parempi äh, mahdollisuus valvoa markkinoita, koska kaikki tietävät, että meillä ei ole tarpeeksi markkinoiden valvontaa jäsenvaltioissa. Miksi komissio ei ehdottanut tätä virastoa? Koska sehän olisi yksi ratkaisu jotta voisimme estää uuden skandaalin. Tämä on hyvin tärkeä asia, jonka otitte esiin ja, ja jatkan entistä linjaani vastauksessani. Toinen virhe, jonka me mahdollisesti teimme, oli se, että keskityimme liikaa siihen, että muutamme tätä testiä. Kollegat taistelivat, lukivat ja, ja, ja vertailivat teknisessä työryhmässä, aikaisten päästöjen todellisessa ryhmässä ja niin edelleen ja niin edelleen. Yhtä tärkeää kuin testin muuttaminen on markkinoiden valvonta. On vaihtoehtoja virastolle. Viraston perustamiseen me tarvitsemme poliittisen sopimuksen. Pitää olla poliittista halua. Aikaisemmin, kun meillä oli suuria kriisejä liikennesektorilla, komissio teki ehdotuksia virastosta. Erikan ja Prestige-onnettomuusten jälkeen eh, ehdotettiin Euroopan meriturvallisuusvirastoa. Eh, sama. Mutta siihen tarvitaan tietyt mekanismit. Me tarvitsemme riippumattoman valvoman mekanismin. Se voi olla komissio tai mikä tahansa. Vaihtoehtoja on paljon. Keskeytän, anteeksi. Olen työskennellyt sisämarkkinoilla kymmenen sisämarkkinavaliokunnassa kymmenen vuotta. Ja niin monilla alueilla me olemme nähneet, että jäsenvaltiolta puuttuu markkinoiden valvonta. Joten ettei edes erota virastoa, mutta edes mitään konkreettista tavoitetta, kuinka paljon markkinoiden valvontaa jäsenvaltioiden tulisi tehdä. Eli millä tavalla tässä voidaan toimia? No, öö, meidän täytyy parantaa tyyppihyväksyntää. Me työskentelemme öö, näiden kahdeksan kansallisen viranomaisen itsenäisyyttä. Me annamme komissiolle toimivaltuudet tutkia, sanktionoida ja täytäntöönpanna. Ja me tässä todellakin olemme rakentamassa hyvin vahvaa mekanismia. Toinen asia, jos me emme laadi tai perusta virastoa, ette hämmästyne, kun sanon, että käytetään olemassa olevaa virastoa. Meillä on Kööpenhamina Kööpenhamina on ensimmäisen sukupolven virasto. Sillä ei ole toimivaltuuksia. Meillä on JRC, jolla on tekninen osaaminen ja sillä voisi olla roolinsa. Meillä voisi olla enemmän asiantuntemusta komissiosta. Esimerkiksi lentoturvallisuuteen meillä on tarkista, tarkastajien yksikkö, joka käy lentokentillä, mutta silloin me tarvitsemme voimavaroja. Joten tällä hetkellä tätä ei voida tehdä. Kiitos. Ja sitten seuraava. Voorzitter, ik heb geen vragen meer. Mijn... Puheenjohtaja, minulla ei ole enää kysymyksiä. Kysymyksiin on jo vastattu. Ää... Eli sitten ää, e, esittelijä Salva Videa. Eh, presidente, muchas gracias. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon herra Kajehon kaikista selvityksistä, selkeytyksistä, vastauksista, joita olemme kuulleet tänään. Minulla on kuitenkin yksi kysymys, joka kiinnittää paljon huomiota. Niin Jollen erehdy, niin nämä tutkitut ajaneuvot, jotka, pu, jotka kansainvälinen puhtaan liikenteen neuvosto julkaisi, siinä sanotaan, että 20-kertaisesti ylitettiin lailliset raja-arvot. Miten tämä on mahdollista, herra Kajeha? Kiitos paljon kysymyksestä, Nyt Tämä täytyy selkeyttää. On sanottu toistuvasti, miten oli mahdollista, että 20-kertaisesti ylitettiin rajat. Tämän mainitun neuvoston, tai siis tutkimus, joka tehtiin, tehtiin 15 ajoneuvosta. 12 oli hyväksytty EU:ssa ja kolme oli hyväksytty Yhdysvalloissa. Ne ajoneuvot, jotka ylittivät 20-kertaisesti, olivat Yhdysvalloista tulevia, eivät olleet EU-alueelta. EU-alueelta olleet ajoneuvot olivat noin nelinkertaisesti ylittäneet arvot. Se on tietysti myös aika korkea, mutta se myös sanottiin aikaisemmissa mietinnöissä. Mutta jos puhutaan 20-kertaisuudesta, pitää puhua täsmällisesti. Ne eivät olleet EU-alueelta tulleista ajoneuvoista, vaan Yhdysvalloista. Te tiedätte, että Äh, Yhdysvalloissa nämä arvot ovat paljon tiukempia, mutta mitä tässä nyt tapahtui, että jos nämä autot otettiin tähän tutkimukseen mukaan, niin keskiarvo olisi ollut seitsemän kertaa, mutta, mutta joka tapauksessa oli miten oli, kävi miten kävi, mitä meidän pitää nyt tässä tehdä, meidän pitää todella tehdä testit todellisessa tilanteessa noudattaa eurooppalaisia EU-lakisääteisiä normeja. Tämä tutkimus osoitti sen, että se välittömästi viestitettiin kansallisille viranomaisille ja siitä keskusteltiin maaliskuussa 2014 Real Driving Emissions työryhmässä. Me olimme kaikki, jotka olimme siinä läsnä, niin ryhdyimme asianmukaisiin toimenpiteisiin, mutta se pahin asia tuli kuitenkin Yhdysvalloista. Kiitos paljon. Tärkeä selvennys. Miksi Yhdysvalloista? Miksi tämä tapahtui näin? Me nyt teemme vähän täyskäännöksen tässä keskustelussa. Yhdysvallat on maa. Me olemme 28 valtiota. Yhdysvallat on yksi maa. Yhdysvalloissa on niin kutsuttu EPA. Yhdysvallat voi olla yhteydessä auton, auton valmistajiin. Yhdysvallat voi harjoittaa tutkimusta, tutkintaa. Yhdysvalloilla on 300 insinööriä, jotka työskentelevät tässä äsken mainitsemassani EPassa – Ehkä meillä oli noin 10 tai 20, 30, johon liittyy myös sihteerit. Ja ne kaikki liittyivät säätelyyn, neuvotteluun, lainsäädännön seurantoon ja kaikkea siihen, mikä liittyy tähän. Yhdysvalloilla oli velvoite auton valmistajien suhteen kertoa näistä. Meillä ei ollut näin. Yhdysvalloilla, Yhdysvalloissa on käytössä järjestelmässä pitää itse ilmoittaa. Ja tämä on aika brutaali tämä rekisteröintijärjestelmä. Meillä on 28 sertifiointijärjestelmää ja, ja se perustuu keskinäiseen luottamukseen ja hy- keskinäiseen hyväksymiseen. Tässä on paljon syitä ja ehkä me nyt palaamme sitten tässä pikkuhiljaa siitä, mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle. Meidän pitää vahvistaa eurooppalaista järjestelmää, meidän pitää parantaa ja vahvistaa valvontamekanismoja minä eh, minä haluan kertoa sen teille, koska te edustatte eurooppalaisia. Meillä pitäisi olla eurooppalainen, eh, federaalinen, eurooppalainen viranomainen. En sano sitä kuitenkaan. Tässä nyt virallisesti se on minun henkilökohtainen näkemykseni, mutta kerron sen kuitenkin teille, koska te olette eurooppalaisia parlamentaarikkoja. Ja sitten lopas Ihan viho viimeisenä. Minä halusin vain tässä ihan vihoviimeisenä käyttää puheenvuoron, jos näin on minä halusin sanoa, että minä lähden täältä paljon huolestuneempana kuin, tänne, kuin olin tänne tullessani, en halua sitä salata. Tässä on kyse siitä, että vapautetaan yrityksiltä joitakin, joillekin yrityksille annetaan helpotuksia, tässä tehdään jotakin arvomääritelmiä, onko kyse hyvästä tahdosta vai pahan tahdosta, pahasta tahdosta joissakin jäsenvaltioissa. Ovat jäsenvaltiot so- soveltaneet asianmukaisesti tai ei olemassa olevaa lainsäädäntöä. Joskus ongelmat ovat monimutkaisia ja ratkaisut, ratkaisuja pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaisia, koska ne ovat kaikista tehokkaimpia. Mutta ainakin meidän pitäisi ottaa esille tämä mahdollisimman työntää loitomalle tämä mahdollisimman yksinkertainen. En sano aina, että nämä sovellukset ovat aina olleet välttämättömiä, mutta tämä kaikista yksinkertaisin olisi se, että jos olisi parannettu jotain, olisi, olisi todella todettu, milloin on toi, toimittu laki lainsäätämissä puitteissa ja milloin ei, jos todella päätökset, joita me teemme, perustuvat vain hyvään tahtoon ja hyväuskoisuuteen, silloin minä lähden täältä paljon paljon huolestuneempana kuin olin tänne tullessani. Täältä pidä lähteä mitenkään liian huolestuneena, kun joku tekee työtä Euroopan parlamentissa ja tietää, mitä ovat eurooppalaiset sopimukset, tietävät, että ne perustuvat keskinäisyyteen, keskinäiseen luottamukseen. Se perustuu yhteistyöhön kaikkien jäsenvaltioiden kesken ja eurooppalaisten toimielinten kesken. Se on perusperiaate. Kun jäsenvaltiot ja toimielimet tekevät yhdessä työtä, niin silloin voidaan ottaa, silloin voidaan perehtyä ongelmia. Eihän meillä voi koskaan olla täydellistä turvallisuutta siitä, että kaikki olisivat noudattaneet kaiken asian mukaisesti. Meidän täytyy olla kykyä rangaista ja meidän täytyy vahvistaa meidän normejamme. Ja, ja komissiosta käsin vaatimattomasti me olemme pyrkineet olleet palveluksessanne, eli toteuttaa sitä, mitä parlamentti meiltä pyytää, mitä neuvosto meiltä pyytää. Ja mistä nyt on sovittu, se on tämä Auto 2020 järjestelmä, siitä on yhdessä sovittu, mutta ei tämä tähän jää. Samanaikaisesti olemme tehneet ehdotuksia, jotta saamme vahviste, vahvistetut valvontamekanismit. Tämä, tästähän on teille todiste pöydällä te, se antaa teille mahdollisuuden, jos teillä on riittävästi poliittista tahtoa, vahvistaa tätä valvontamekanismia. Tämän, tämän minä voin teille kertoa nyt. Miss will Kiitos. Ja sitten äh, edustaja Deli, viimeinen kysymys. Monsieur Cadera, euh, vous avez évoqué... Euh, Äsken mainitsitte Yhdysvaltain lainsäädännön. Mainitsitte siis Amerikan lainsäädännön, mutta se on vähemmän tiukka kuin meidän lainsäädäntömme, koska siinä ei mainita sitä, että normaalissa käytössä tätä ilmaisua sieltä ei löydy. Ja kuitenkin ja tätä minä en ymmärrä. Sen jälkeen kun saimme tämän raportin 2014, Yhdysvallat välittömästi käynnistivät tutkimuksen. Ja minä en ymmärrä, miksi Euroopassa mitään ei tehty. Miksi piti odotella syyskuuta 2015? Sinne saakka odoteltiin, että tilanne lähti etenemään. Te olitte ympäristö, ei vain yrityspääosaston johdossa. Mitä te teitte, jotta pystyttäisiin jollakin tavalla ennakoimaan ajoneuvojen kehitystä? Kukaan ei ole tätä kysymystä todella halunnut käsitellä, mutta Kaleha, lähet, me olemme lähettäneet tuhansia työntekijöitä tekemään työtä dieselalalla. Te puhutte dieselistä puhtaana teknologiana. Näin ei vielä kuitenkaan ole, ikävä kyllä, tämä täytyy sanoa. Mutta toki me osaamme valmistaa hybridiautoja, kaasulla kulkevia autoja ja niin edelleen. Eli mitä me vielä odottelemme, jotta tällainen autoalan uudistussuunnitelma todella käynnistettäisiin ja otettaisiin huomioon myös autovalmistajat? Me olemme törmänneet tässä seinään, nyt täytyy ottaa uusi suunta. Ensimmäisinä kärsijöinä tässä ovat palkansaajat, työntekijät tällä alalla. Kun ajatellaan Volkswagenia ja tätä työpaikalla kiristämistä, niin jos tähän kysymykseen ei puututa ja jos teidän pääosastonne ei tähän tartu, niin varmasti joudumme ongelmiin. Ennen kaikkea kun tänään keskustelemme niin paljon investointisuunnitelmista. Me tiedämme, missä investointeja tarvitaan julkinen liikenne, ajoneuvojen uusi suunta. Tässä kyllä on potentiaalia. Haluaisin tietää, oletteko te ottanut huomioon tämän toimenpiteen? Kiitos paljon, edustaja Delli. Minä arvostan erittäin suuresti, kuinka huolissanne olette tästä kysymyksestä. Se on ihan legitiimi ja ihan oikein, kun vetoatte minuun tässä. Haluaisin sanoa teille jo markkinoilla olevista autoista seuraava, ja jotka ovat ongelmallisia. Ympäristöasioista vastaava komissaari on kääntynyt Rova Biekovskan puoleen kuulemistilaisuuden jälkeen, joka pidettiin täällä parlamentissa, pyy, että mihin, pyysi häneltä, mihin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Ei tilanne ole lainkaan helppo, mutta tähän ongelmaan pitää tarttua, koska on ajoneuvoja, jotka ylittävät kaikki säännöt ja normit, päästönormit. Komissio työstää tätä asiaa. Mitä sitten tulee puhtaan liikenteen edistämiseen. Ihan oikeutetusti otitte esille tämän yhteiskuntasopimuksen. Sehän tulee vaikuttamaan meidän työntekijöihimme. Meillä on tässä tilaisuus, kun me puhumme tiedotteistamme puhtaasta liikenteestä, luoda keskustelulle hyvät puitteet. On puhuttu paljon täällä tänään Auto 2020. Uusi aloite on nyt tekeillä. Se on erittäin tärkeä. Varmasti te voitte osallistua siihen Gear 2030. Se tarkoittaa sitä, että me uudestaan yhdessä pohdimme autoteollisuuden edessä olevia haasteita. Pohdimme siitä, miten se liittyy teknologian kestävyyteen, turvallisuuteen, kilpailukykyyn koska on kyseessä 12 000 työpaikkaa Euroopassa. Ensemble. Meidän pitää tehdä työtä yhdessä ja kehittää sopimusta jäsenvaltioiden ja toimielinten teollisuuden ja työntekijöiden kanssa. Tässä on pohja tulevaisuuden kehitykselle. Minä haluan jo tässä vaiheessa pyytää teitä mukaan kahden keskisessä toiminnassa. Me voisimme työstää, miettiä sitä, miten voimme toimia aktiivisemmin tällä saralla. Ja näihin sanoihin päätämme tämän kuulemisen. Kiitoksia oikein paljon siitä, että osallistuitte tähän kuulemiseen. Kiitokset kollegoille jotka pitivät enemmän tai vähemmän kiinni aikataulutuksesta. Kiitokset myös sihteeristölle toivottavasti. Lisällä sinulla on vielä aikaa juhlia syntymäpäivääsi. Nähdään seuraavalla kerralla. Voitte esittää vielä kirjallisia kysymyksiä herra Kalehalle. Lähettäkää ne sihteeristöön perjantai kello 18 mennessä. Seuraava tapaaminen 24. marraskuuta.